<clears throat> Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, olkaapa hyvät ja istukaa paikoillenne. Nous allons euh, avoir aujourd'hui essentiellement des travaux. Meillä on tänään äh, edustaja, edustajien Kopa ja Galler mietinnöille omistettu kokous. He ovat valmistelleet joulukuun puolustukselle omistettua huippukokousta. Erityisesti Maria Kopan mietintö tuo esiin parlamentin kannan liittyen tähän huippukokoukseen, vaikka meidän kantamme ei ehkä ole sellainen, että jäsenmaat sitä välttämättä olisivat mitä pyytäneet, mutta me haluamme sen kuitenkin ilmaista. Siirrymme tähän asiaan pian ja tätä ennen haluaisin teille kertoa Seden Georgian missiosta heinäkuussa Anna Gomez ja Christoph Lisek olivat minun mukanani, myöskin edustaja Koval ja espanjalainen kollegamme Rea, Teresa Rea. Tämä valtuuskunnan vierailu oli omistettu ei vain Georgian tilanteen arvioinnille, vaikka siitä voitaisiin sanoa paljon, mutta myöskin YTPPn hengessä Euroopan unionin tarkkailutoimille vuoden 2008 Georgian ja Venäjän jälkeisten konfliktien seurausten tarkkailulle. Me olemme olleet yhteydessä Georgian viranomaisiin sekä tarkkailusvaltuuskuntaan. On olettu, että ministeri Asanjaun kanssa sovittu tapaaminen viime hetkillä peri, peruttiin aivan virallisista syistä, jotka eivät aivan ehkä vakuuttaneet meitä mutta ne tuovat esiin melko hyvin, minkälainen hyvin polarisoitunut poliittinen tilanne paikalla on. Tilanne on mielestämme huolestuttava. Viime lokakuussa tervehdimme ilolla rauhanomaista vallan siirtymistä ja uuden pääministerin menestystä vaaleissa, kiistämätöntä menestystä ja Tällä hetkellä Georgiassa tilanne kuitenkin on huolestuttava. Me olemme havainneet, etteivät asiat ole kehittyneet aivan niin kuin ne olisivat voineet kehittyä. Kaikesta tästä huolimatta kuitenkin olemme saaneet melko selkeän kuvan siitä, kuinka Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunta toimii paikan päällä. Uskoisin, että sekä hallituksen presidentin että opposition puolelta kaikki korostavat sitä, kuinka tärkeä tämä valtuuskunta on, tämä tehtävä. Tämä on ainut kansainvälinen, todella legitiimi taho, joka voi toimia tässä hyvin jännittyneessä tilanteessa. Setissä, Abrasiassa sekä Georgiassa on yhä separatistisia ryhmiä ja hyvin jännittynyt tilanne. Me olimme kentällä ja meillä oli erittäin mielenkiintoisia vierailuja. Ja itse saatoimme havaita, minkälainen rajaprosessi on käynnissä. Tällainen Venäjän joukkojen harjoittama pikkuhiljaa tehty nakertaminen, rajan nakertaminen, mm, raja rakenteiden, piikkilankojen ja muiden pystyttäminen, tämä oli hyvin puhuttelevaa. Ja saatoin myöskin havaita, itse ja kollegat saattavat havaita, kuinka tämä tarkkailuoperaatio on ammattimaisesti hoidettu. Minä olen ehkä hiukan varautunut vielä henkilöstökysymysten suhteen. Meillä on noin 300 henkilöä tällä hetkellä mukana. Tämä luku on erittäin suuri. Voidaan pohtia, voidaanko sitä perustella. Että operaatiota on pidennetty vuoteen 2014 kesään asti. Ja operaation uusi johtaja taitaakin olla täällä paikalla kyllä todellakin. Herra Kla, tervehdin teitä ja toivottaisimme teille kaikkea hyvää. Meillä on mahdollisuus käydä täällä alivaliokunnassa virallisempaakin keskustelua luonnollisesti myöhemmin. Te tulette johtamaan operaatiota, joka meille on tärkeä ja joka saa vahvaa tukea sekä eh, jäsenmailta että myöskin operaation kohdemaalta ja tämän lisäksi parlamentin jäseniltä, kuten meiltä ja muiltakin toimijoilta. Kukaan ei tämän operaation hyödyllisyyttä ja tehokkuutta kiistä. Tämäkin on meidän viestimme ydinosaa. Meidän pitää ehkä arvioida henkilöstömäärää ja resursseja. Olisi ehkä hyödyllistä arvioida näitä tarvekysymyksiä. Mutta poliittinen tarve on yhä olemassa ja valitettavasti Tämä on se viesti, jonka haluaisimme välittää myöskin Euroopan unionin toimielimille sekä korkealle edustajalle, komission puheenjohtajalle, neuvoston puheenjohtajalle että jäsenmaille. Olemme havainneet, että vuoropuhelussa Venäjän kanssa ei korosteta tarpeeksi paljon sitä, että Venäjänkin hyväksymät sopimukset, vuonna 2008, 2008 tehdyt sopimukset tulisi niitä tulisi kunnioittaa Abrasian alueella. Rikkomuksia on yhä tapahtunut. Vuonna 2008 sopimuksen rikkomuksia Euroopan unionilla on resursseja ja mahdollisuuksia. Ja tässä pitäisi todeta, että olemassa olevaa sopimusta Euroopan unionin kanssa ei ole kunnioitettu. Tilanne on hiukan samantyyppinen kuin Syyriassa, kun Venäjän joukkoja on kentillä ja ja muilla alueilla. Äh, näin oli vielä muutamia viikkoja sitten. Prioriteetit ovat muuttuneet. Shotsin olympialaiset lähestyvät ja hyvin kirkas huomio tulee kohdistumaan Kaukaasian alueeseen. Se tulee olemaan valokeilassa ja meidän täytyy muistuttaa, että me emme ole tyytyväisiä siihen, millä tavalla, tavalla vuoden 2008 sopimusta on toimeenpantu. Euroopan unionin edustajien tulisi tuoda tätä kaikissa mahdollisissa tilanteissa esiin. Euroopan unionin ja Venäjän viime kevään huippukokous jättää minut hiukan epävarmaksi. Minua tämän sopimuksen kunnioittaminen huolestuttaa. Tämä tarkkailuoperaatio on hyvin positiivinen, sen halusin tuoda esiin. Tämä on Georgian sisäisen kehitykseen vaikuttava. Me olemme ensisen pääministeri Julin äh, vankiolosuhteet on myöskin voineet tarkkailla. Vaikuttaa siltä, että tiettyjä perusoikeuksia, kuten oikeutta perhevierailuun, ei ole kunnioitettu. Meidän vierailumme ansiosta näitä perhevierailuja on saatu toteutettua. Tämä on mielestäni hyvä asia. Eh, Georgian oikeusministeri vieraili kokouksessamme kesäkuussa ja on hyvin tärkeää, että poliittiset ryhmät yhdessä ilmaisivat huolensa Georgian eh, tilanteen suhteen. Selkeitä huolia on olemassa avoimia kysymyksiä liittyy yhä esimerkiksi korruptioongelmaan ja niin edespäin. Ja myöskin äärimmäinen poliittinen jakautuminen maassa on hyvin huolestuttava. Jälleen kerran sanoisin, että toivomme ja havaitsimme tämän myöskin kentällä, mutta se ei vaikuta tarkkailuoperaation kulkuun. Nämä kaksi asiaa ovat erillisiä. Ja haluaisin yhä toistaa, että me osoitamme kaikkia mahdollista tukea tälle tarkkailuoperaatiolle. Me emme toista näitä asioita tarpeeksi usein, mutta kaikki tässä salissa, talossa usein saavat sellaisen tunteen, että meitä kritisoidaan siitä, että Euroopan unionin operaatiot ovat hyvin pintapuolisia, mutta jälleen kerran tässä haluaisin muistuttaa, että Georgiassa kyseessä ei ole Euroopan unioni, joka tätä tarkkailuoperaatiota johtaisi. Kyseessä ei ole Euroopan unioni, NATO eikä muu Euroopan unioni on vain ainut toimija, joka voi täysin legitiimisti eri osapuolten tunnustamana toimia – maassa. Ja tämä on hyvin tärkeää, se tulee tuoda esiin, kun pohdimme sitä, minkälaista lisäarvoa Euroopan unioni voi siviili kriisinhallintaoperaatioissa tarjota. Tässä olivat minun huomioni, Anna ja Kristoff, te olitte mukana. Öm, onko teillä huomioita? Olen täysin samaa mieltä sitä analyysistä, jonka puheenjohtaja juuri esitti, ja myöskin hänen kommenteista olen samaa mieltä. Voisin vain painottaa sitä, että tuo missio oli erittäin tärkeä, erittäin hyödyllinen ja, ja kaikki tunnustivat sen kaikilla tasoilla. Ja juuri poliittinen polarisoituminen tuossa maassa on merkittävää, mutta tämä ei millään tavalla vähentänyt sitä tukea, jota missiota kohtaan osoitettiin. erittäin vahvaa sotilaallista kokemusta oli myöskin joillakin paikalla olijoista. Oachessa viralleissamme tuli selväksi, mitä ongelmia rauhanprosessin tiellä on. Ja mukana olleet henkilöt Omassa paljon myöskin siviilipuolen kokemusta, mutta erittäin vahvaa kokemusta myöskin sotilasasioista. Minä itse olen siviili. Ja tietystikin asioita, joita siviili ei välttämättä näe, eikä, mutta sotilaskoulutuksen henkilö näkee, koska hänellä on tällaista kokemusta ja koulutusta. Joka tapauksessa mission tulokset olivat erittäin hyviä. Ja juuri tämä sotilainen kokemus, jota monilla missioon osallistuneilla oli, myötävaikutti tähän. Lopuksi vielä toteaisin, että tämä polarisoituminen on erittäin huolestuttava asia. Rova ministerin kanssa käyty keskustelu erittäin hyödyllinen, mutta samanaikaisesti uskon, että ei pidä myöskään unohtaa sitä ilmapiiriä, joka valitsee Venäjän ja monien tuon alueen maiden välillä. Venäjä käyttää hyväkseen kaikki keinot, jotta se saisi nämä maat takaisin vaikutuspiiriinsä paljon voimakkaammin ottein. Ja meidän täytyy jatkuvasti seurata tätä prosessia ja pyrkimyksiä. Ja poliittisia taholla, taholla täytyy lähettää erittäin selkeä viesti tästä myöskin Venäjälle, että sitä pidetään silmällä. Ennen kuin annan Kristof Lisekille puheenvuoron, hän on myöskin esittelijänä Georgian asiassa. Haluaisin korostaa sitä, mitä Anna Gomez tässä sanoi liittyen henkilöstöön, jotka toimivat tässä operaatiossa ja heidän sotilastaustansa. Huomamme hyvin tämän operaation yhteydessä, että äh, siviilin ja sotilashenkilön välinen ero on välillä hyvin keinotekoinen sellaisena kuin se täällä määritellään siviilin ja sotilashenkilön määritelmä sekä suunnittelussa että kentällä on hyvin tärkeää. Kuten Anna sanoi, tämä liittyy rajan vetoon. Kyseessä on jotakin, mikä kentällä on hyvin hienovaraista. Tämä liittyy havainnointikykyyn ja siihen, kuinka sotilashenkilö näkee asioita. Tämä on jotakin erittäin tärkeää ja me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, kuinka operaatio toimii tällä hetkellä. Usein töissämme meillä on tapana jakaa aivan liian selkeästi, tietyllä tavalla hiukan keinotekoisesti siviili- ja sotilasmaailma, mutta tässä sotilasnäkökulma tässä siviili- operaatiossa on ollut erittäin tärkeä. Ähm, Toronissa, Espanjassa lähellä Madridia me äh, vierailimme muutama vuosi sitten Euroopan unionin satelliittikeskuksessa ja siellä meille tuotiin esiin, minkälainen ähm, merkitys äh, sotilasnäkökulmalla voi olla äh, siviilioperaatiossa ja Toron ähm, satelliitti keskuksessa. Mielestäni esimerkki on erittäin mielenkiintoinen ja selkeä. Välillä kollegat pohtivat tätä kuuluisaa mm, strategista autonomiaa, jota me ajamme. Ja tässä me eurooppalaiset todellakin voimme käyttää kapasiteetteja, joita jäsenmaat ovat antaneet jäsenmaiden yhteisellä suverenilla päätöksellä meille ja näin YTPP-operaatiot voivat hyötyä tästä kapasiteetista jälleen kerran tässä on hieno esimerkki siitä, kuinka todellista Euroopassa lisäarvoa voidaan luoda. Kristoff, ole hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että valtuuskuntamatka oli äärimmäisen tärkeä matka, jonka teimme Georgiaan. Uskoakseni on aivan yhtä tärkeää, että itse lähdin matkalle henkilökohtaisistakin syistä, koska olin aiemmin ollut Georgiassa tehtää samanlaisissa tehtävissä ja kollegani totesivat, että mikäli Georgia liittyisi, minun pitäisi asettua ehdokkaaksi Euroopan vaaleissa. No, oli miten oli yhdyn täysin siihen, mitä puheenjohtaja jean juuri totesi. Mehän keskustelemme nyt Georgian näkemyksestä kohti Euroopan unionia. Ja missiota arvostettiin kovasti myöskin Georgian puolella tekemän matkaa. Ja kun tarkastellaan poliittista konfliktia, joka maassa valitsee, konflikti on erittäin vakava. Hallitus ja oppositio omavat hyvin erilaisia näkemyksiä sen osalta, miten he suhtautuvat Euroopan unioniin tekemään matkan. Uudis, uusi EUMMn päällikkö myöskin viittasi maassa valitsevan tilanteeseen. Tässä tietystikin on esittely erittäin vaikea tehtävä. Tarkkailuvaltuuskunnalla on vaikeita tehtäviä edessään. Abhaasian alue ja Venäjän toimet siellä ja separatistiset pyrkimykset. Siellähän on venäläisiä joukkoja ja venäläisten läsnäolo ei millään tavalla helpota tarkkailutehtävien toteuttamista. Euroopan parlamentin täytyy tehdä kaikkensa tukeakseen tuota missiota, kuten Danjean totesi. Meidän täytyy harjoittaa painostusta kaikilla mahdollisilla tasoilla. Vuoden 2002 sopimusta täytyy kunnioittaa kaiken kaikkiaan. Tiedän, että hyvin suuria esteitä on pistetty pystyyn, rajaitoja pystytetty alueelle. Venäläiset joukot ovat näitä pystyttäneet. Joskus tällaiset aidat kulkevat keskeltä maatilaa, puolesta maatilaa. Siellä on tilanne erittäin hankala. Itse viedään erässä paikassa, jossa tällaiset tiesulut ja aidat, joita venäläiset pystyttivät, menivät puolesta välistä maatilaa, maatilan omistaja emäntä kertoi, että toista puolta hänen taloaan hallitsee venäläiset ja toista puolta, siitä puolta, missä on kylpyhuoneen vessa, vartioivat sitten puolestaan toinen, vartio puolestaan toinen osapuoli. Hänen talonsa oli pistetty puoliksi ja aita pystytetty keskelle taloa, keskelle maatilaa. Ja mikäli tätä samaa aitaa jatketaan tämä rakennus jatketaan samaan suuntaan, se menee kohta keskeltä hautausmaata. Ihmiset, jotka ovat haudanneet omaisensa hautausmaalle, eivät välttämättä pääse enää omaistensa haudoille, koska keskelle hautausmaata on pystytetty aita. Haudoille ei enää pääse. Ja keskeltä kylää kulkee siellä täällä tällaisia aitoja muureja. Ihmiset eivät pääse enää vierailemaan omastensa ja perheenjäsentensä luona esimerkiksi. Joissakin tapauksissa perheet näkevät lapsiaan kerran viikossa parin tunnin ajan pelkästään, koska lapset asuvat toisella puolella aitaa. Jotkut tilanteet ovat erittäin dramaattisia ja kärjistyneitä ja poliittinen vastuu kuuluu tälle omalle maalle, tälle maalle itselleen. Emme tietystikään pystyä kaikkeen. Emme voi kaikki ongelmia hoitaa. Meidän missio on suurin piirtein ainoa, joka pystyy toimimaan tuolla alueella. Herra Klaar, joka on tarkkailuryhmän tai tarkkailumission johtaja, joutuu tekemään jotain vaikeaa työtä. Euroopan parlamentti käsittelee Georgiaa säännönmukaisesti ja tästä on hyötyä. Ensi viikolla kansanpuolen ryhmä vierailee viisi jäsen, niin viiden hengen valtuuskuntana Georgiassa. Euroopan parlamentin tarkkailuryhmä menee paikalle tarkastamaan myöskin myöhemmin tänä syksynä presidentinvaaleja vaalitarkkailijoiden ominaisuudessa. Toivottavasti kaikki sujuu juohavasti ja demokraattisten periaatteiden valitessa ilman, että mitään levottomuuksia syntyy. Näin voi ainakin toivoa. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres... Kiitoksia Christophe. Onko muita puheenvuoropyyntöjä liittyen valtuuskunnan Georgian vierailuun. Ellei näin ole, me siirrymme eteenpäin esityslistalla. Meillä on Maria Kopan mietintö yhteisen turvallisuuspolitiikan, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta. Tämä on aivan erityinen hetki käsitellä tätä kysymystä ottaen huomioon eh, neuvoston aikataulun. Neuvostohan on asettanut eh, eh, puolustus- turvallisuus- ja puolustuspolitiikan joulukuun huippukokouksen aiheeksi. Ja toivoisimme, että tämä mietintö olisi tietyllä tavalla parlamentin lausunto tai kanta liittyen näihin asioihin. Tarkoituksena tarkentaa kaksi asiaa. Kuitenkin kukaan ei pyytänyt meitä tällaista lausuntoa antamaan. Me olemme itse tämän aloitteen ottaneet. Kukaan ei tullut parlamenttia kuulemaan asiassa. Te tiedätte, kuinka herkkätuntoisia tai mustasukkaisia jäsenmaat ovat puolustusalan asioihin liittyen valtaansa suhteen. Sitten toinen asia, jota halusin alleviivata, on se, että vaikka jäsenmaat ovat hyvin herkkänahkaisia näissä asioissa ja rajoissa, täytyy todeta, että tällä hetkellä Ähm, syyskuun puolessa välissä kolme kuukautta ennen huippukokousta äh, voimme todeta, että kovinkaan paljon konkreettisia ehdotuksia sisältöä, sisältäviä ehdotuksia ei ole tullut vielä keskusteluun, keskustelua rikastuttamaan. Paljon ajatushautumoista on työtä tehty ja meillä on erilaisia toiveita siitä, mitä tästä huippukokouksesta voisi seurata, mutta on aihetta pelätä, että tulokset voivat olla hiukan rajallisia. Tässä meidän pitäisi pohtia sitä, oliko parempaa, että meillä on rajattu asia, kenttä, jota pohdimme, vai sitten hyvin laaja kenttä, mutta rajallisia tuloksia, joita voimme pohtia. Täällä parlamentissa kalenteri antaa meille mahdollisuuden toimia niin, että hyväksyisimme mietinnön sitten marraskuun täysistunnossa ja korkea edustaja olisi paikalla, tai ilmeisesti hän ei ole paikassa, paikalla, mutta olisi hienoa, jos hän olisi paikalla, sillä tämä nyt ei ole mikään pikkuasia, mutta meillä on aina tämä sama ongelma. Joka tapauksessa me toivomme, että näin tapahtuisi oli miten tahansa, olipa sitten korkea edustaja paikalla tai ei, äh, marraskuun, marraskuun täysistunnossa me tämän mietinnön tulemme siellä hyväksymään. Ja äh, tämä on hyvin tärkeää niille, jotka tulevat huippukokouksen joulukuussa suurin ajatuksin ja suurin suunnitelmin. Mari-Elina voi tässä esitellä äh, mietintöä, Olkaa hyvä. It's Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, on tärkeää, että meillä on tämä kanta marraskuussa ja on todellakin sääli, että Lady Ashton ei pääse paikalle. Koska tässä nyt on kuitenkin kysymys puolustuksesta ja me olemme rakentaneet tähän erilaisia vaiheita mukaan, niin olisi erittäin tärkeää, että voisimme antaa vahvan viestin. Hyvät kollegat, joulukuun huippukokous on nyt mahdollisuus meille kaikille keskustella turvallisuus haasteista, joita Euroopalla on, ja miettiä sitä, millä tavalla me voimme työskennellä yhdessä vähemmin taloudellisin äh, resurssein. Jos me todellakin haluamme vahvistaa EUn roolia myös äh, turvallisuuspolitiikan alalla ja tehdä tästä globaali, niin sen vuoksi minä olen nyt päättänyt äh, laatia hieman erilaisen mietinnön, jossa on hieman erilainen lähestymistapa. Tässä mietinnössä kehitytään, keskitytään tulevaan huippukokoukseen. Se on kirjoitettu hyvin yksinkertaisella kielellä, että kaikki kansalaiset voivat tämän lukea ja ymmärtää. Muutama kuukausi ennen Eurooppa-vaalia on tärkeää selittää meidän kansalaisillemme, että puolustuskysymykset ovat tärkeitä ja yhä tärkeämpiä nyt, kun Eurooppa on taloudellisesti hankalassa tilanteessa ja naapurusto on yhä epävakaampaa. Kuten, näette, kuten te näette, niin olen laatinut tämän mietintöni kolmen eh, pääasian ympärille, jotka olen tässä nyt eh, ottanut eh, huippukokouksen käsiteltäväksi. Meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään, mitkä ovat ne avaintehtävät, joita tässä huippukokouksessa voidaan käsitellä ja saavuttaa. Olen pyrkinyt keskittymään tähän ja olen pyrkinyt käsittelemään tässä YTPPn eri näkökantoja. Kollegat, toivon, että olette samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä ei olisi järkeä ja se heikentäisi meidän tilannetta, jos me emme huomioisi parlamentin roolia tässä. Siitä syystä minä nyt pyytäisin teitä, että te rajaisitte teidän tarkistuksenne vain kaikkein tärkeimpiin asioihin, jotka koskevat tulevaa keskustelua, ja että ei unohdeta sitä, mikä tässä on pelissä. Joten toki tässä voitaisiin sanoa monia eri asioita. Kaikkea ei kuitenkaan voida sanoa ja minusta kaikkein tärkeintä on antaa vahva viesti. Haluaisin myös sanoa ääneen, kuten tekstissäkin sanotaan, että tämä ei ole mikään yksinäinen tehtävä, vaan tämä on ryhmätyötä, joka perustuu aikaisempiin mietintöihin. Mehän olemme Dajanakun ja, ja Gomesin mietinnöt, erinomaiset mietinnöt on hyväksytty, samoin kuin Kelamin mietintö ja Paskun mietintö. Ne ovat kaikki mietintöjä, joissa käsitellään Euroopan parlamentin näkökantaa tiettyihin tärkeisiin YTPPn asioihin ja en todellakaan halua näitä ohittaa päinvastoin. Minä haluaisin pitää minun mietintöni oikeastaan näiden eri kantojen hyvänä synteesinä, koska tarkoitus ei ole tässä esitellä yhden poliittisen ryhmän poliittista kantaa, ei vaan antaa vahva viesti Euroopan parlamentin taholta. Joten en nyt tässä lähde toistamaan kaikkia niitä asioita, mitä tässä mietinnössäni olen ottanut esiin, vaan pyrin tässä keskittymään pääviestiin. Haluan noudattaa samaa lähet, lähestymistapaa kuin eh, Michael Gahler omassa mietinnössään. Se on ensimmäinen keskustelun klusteri tässä huippukokouksessa. Ja minä olen ihan tietoisesti pitänyt tämän osuuden lyhykäisenä ja ottanut mukaan vain tiettyjä yleisiä asioita. Ja minun ehdotukseni Gallerille on, että koordinoisimme ja laatisimme yhdessä muutaman tarkastuksen, mikäli hän tämän ehdotuksen hyväksyy siinä vaiheessa, kun työ IMKossa on viety päätökseen. Ja niin, että siinä heijasteltaisiin myös tätä pääviestiä. Sitten oma mietintöni, en nyt sitä toista, teillä on tämä teksti. Haluaisin vain tuoda esiin muutamia pääkohtia ja pyrkiä vastaamaan siihen kysymykseen, mitä me haluamme huippukokoukselta. No ensinnäkään me emme odota, että johtajat puhuvat siellä teknisistä järjestelyistä, vaan että he antavat selkeät poliittiset suuntaviivat YTPPn vahvistamiseksi. Ja tehkäämme kuitenkin selväksi tässä vaiheessa jo se, että me emme tarvitse tyhjiä suuria sanoja ilman toteutusta. Huippukokous tarvitsee ennen kaikkea, ja tässä meidän täytyy pitää kunnianhimotaso korkealla, sen täytyy siis selkeyttää nämä strategiset puitteet, joiden sisällä tämä strategia toteutetaan ja pyytää, että vuoden 2014 mennessä korkea edustaja esittelee meille uuden strategian, uudistetun strategian, jossa otetaan huomioon uudet ympäristöt ja erityisesti meidän naapurustomme. Sen lisäksi EPPn pitää olla tehokkaampaa ja tämä politiikka ja sen tehtävät pitäisi paremmin integroida EUn äh, lähestymistapaan koko ulkopolitiikassa. Ja tässä täytyy huomioida luonnollisesti jo olemassa olevat perustamissopimukset ja pysyvät yhteistyö kaikki 28 jäsenvaltiota eivät ole valmiita menemään eteenpäin yhtä aikaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tämä pitää myöntää, mutta kuitenkin täytyisi pyrkiä siihen, että kukaan ei blokeeraa tätä. Minusta olisi tärkeää, että kaikilla aloitteilla olisi eurooppalainen ulottuvuus ja että ne eivät heikentäisi EUta ja sen roolia maailmassa päinvastoin vahvistaisivat. Minun ehdotukseni huippukokoukselle on antaa selkeät suuntaviivat äh, perustamissopimuksen äh, toimeenpanemiselle. Erittäin tärkeää on myös YTPPn missio, äh, edustustojen rahoittaminen samoin kuin joukkojen rahoittaminen jäsenvaltioiden, tämä kaikki vaikuttaa jäsenvaltioiden osallistumishalukkuuteen ja sen vuoksi minusta on erittäin tärkeää viitata tähän liittyviin rahoitusmekanismeihin ja tässä täytyisi miettiä sitä, millä tavalla rahoitetaan unionin budjetista puolustusvirastoa. Mitä tulee sitten mahdollisuuksiin ja kapasiteettiin kohdassa 38, teen tiettyjä ehdotuksia siihen – Vaadin poliittista tukea näille lippulaivaprojekteille, äh, äh, EDAN lippulaivahankkeille vuoteen 2025, äh, jossa olisi sotilaallinen yle, silloin harkittaisiin sotilaallista yleistavoitetta. Huippukokouksen täytyy olla prosessin alku, joka johtaa siihen, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka unionissa kehittyy sen vuoksi pyydämmekin, että äh, huippukokous äh, nyt jo päättäisi äh, tulevaisuuden suunnitelmista ja että he raportoisivat siitä, mitä he tekevät ja suunnittelevat säännöllisemmin. Jätän tämän tähän ja odotan innolla teidän kommenttianne. Bien, merci beaucoup, euh, Marie. Paljon kiitoksia Marielena. Minä olen varjoesittelijä EPPn puolesta tässä asiassa, mutta täytyy sanoa, että tähän alustukseen minulla ei ole enää juuri mitään lisättävää eikä kommentteja. Mielestäni ensinnäkin on tärkeää, että meillä on melko synteettinen, poliittisesti tiivis mietintö, jossa on vahvoja viestejä – tarkoituksena ei ole käydä uudelleen ja uudelleen läpi sellaisia asioita, joita on jo vuosia sanottu, joten mielestäni on hyvin tärkeää keskittyä niihin pääviesteihin, jotka haluaisimme vahvasti läpi neuvostolle. Erityisesti tietyissä asioissa, äh, kun kyseessä on Lissabonin sopimuksen todellinen toimeenpano, tämä on ehdottoman välttämätöntä tai sen tulisi olla kaikille selkeää. Luonnollisesti tunnemme poliittiset tekniset vaikeudet, joita liittyy rakenteisiin, erityisesti tähän kuuluisaan suunnittelu- ja operaatioiden toteutusrakenteeseen ja myöskin taistelujoukkokysymykseen ja Euroopan puolustusvirastoon, mutta uskon, että on erittäin tärkeää, että nämä asiat ovat selkeästi mukana mietinnössä tavoitteena on suoraan ilmaistu. Tämän jälkeen ähm, itsevaltaiset äh, jäsenvaltiot voivat pohtia asioita ja kuten tavallista keskustelu tulee sujumaan varmaankin tietyllä tavalla näiden asioiden parissa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi omia kunnianhimojamme tuoda esiin kysymysten suhteen. Minulla ei ole mitään erityisiä huomioita. Mielestäni ryhmäni on hyvin laajalti tehtyjen huomioiden ja ehdotusten takana. Ja jos tarkistuksia on tulossa, ne ovat hyvin pieniä ja ne pyrkivät tuomaan mukaan yksityiskohtia, mutta päälinjat ovat tässä jo mukana. Kiitoksia tästä erittäin hienosta mietinnöstä. Edustaja Duff Alle, olkaa hyvä. Um, uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ja hyvää huomenta kaikille. Aluksi haluaisin onnitella Rova Koppaa aivan erinomaisesta ensimmäisestä tekstiluonnoksesta. Se on hyvin jäsennelty ja hyvin kirjoitettu. Se on erittäin järkiperäinen ja samalla vaatimaton pyrkimyksissään. Kun hän puhuu yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisestä Euroopassa, ja vaatimattomuus on tällä hetkellä erittäin järkevä lähestymistapa. Uskon, että on aivan oikein ja kohtuullista pyrkiä keskittymään tulevaan Euroopan neuvoston kokoukseen. Tuossa yhteydessä ensimmäistä kertaa pääministereistä ja valtion päämiehistä koostuva elin pyrkii keskittymään turvallisuus- ja puolustusstrategiaan ja politiikkaan – Ehkä tällainen kokous olisi pitänyt järjestää jo aiemminkin, mutta joka tapauksessa parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt vihdoinkin on löydetty sopiva ajankohta, johon ujuttaa muutakin keskustelua kuin keskustelu kriisistä, rahoitusongelmista, joiden parissa tällä hetkellä painiskelemme. Pelkään pahoin, että viralliset tavoitteet, joista presidentti Van Rompuy on ilmoittanut, ovat edelleenkin liian epämääräisiä ja liian yksisilmäisiä. Parlamentti voisi merkittävällä tavalla vahvistaa ja selkeyttää sitä, mitä odotamme tuolta kokoukselta, mitä tavoitteita sillä on, mitä sillä voitaisiin saavuttaa. painettaisiin hyvin paljon läheistä yhteistyötä Naton kanssa ja Naton sisällä. Tiedän, että tämä on osa sinun pyrkimyksiäsi. Voin mainita tästä esimerkin. Pääsihteeri Anders Fogh Rasmussenin osallistuminen – Eurooppa-neuvoston kokoukseen voisi myötävaikuttaa siihen, että kaikki voisivat keskittää mielensä, tai kaikkien pääministeriöiden näkemykset voitaisiin keskittää juuri tähän puoleen. Hän on puhunut, puhunut erittäin sujuvasanaisesti siitä, miten voitaisiin puolustusintressit Euroopan aikana ottaa riittävästi huomioon aikana, jolloin puolustusmenoihin kiinnitetään hyvin paljon huomiota. Ja juuri tällaisia kysymyksiä valtion päämiesten kannattaisi pohtia. Parlamentti on jatkuvasti peräänkuuluttanut valkoista kirjaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Uskoakseni nyt meidän täytyy nyt vihdoinkin uskoa, ettei tällaista tule. Siitä huolimatta uskon, että meidän pitäisi yhteisiä pyrkimyksiä edesauttaa sopimalla yhteisistä puitteista kansallista turvallisuus- ja tarkastelua varten, jonka suoritetaan sen kaikissa jäsenvaltioissa – Mikäli jäsenvaltiot eivät itse esitä samaa kysymystä, joka liittyy toimintakyvyn puutteisiin tai heikkouksiin tai hyvin puoliin, niin on erittäin epätodennäköistä, että saamme kovinkaan hyvin jäsenneltyjä vastauksia kysymyksiin, jotka ovat niin vakavia ja jotka meitä nyt kohtaavat, jotka meillä on nyt edessämme. Minä tuen esittelijän pyrkimystä pistää lisää pökköä pesään ja viedä nopeammin eteenpäin niitä maita, jotka ovat poliittisesti halukkaita ja joilla on sotilasta toimintakykyä meidän täytyisi voida edetä nopeammin ja vahvistaa niiden välistä integraatiota. Tämä olisi hieman esimakua jostakin, joka sitten loppujen lopuksi muodostuu pysyväksi rakentavaksi, rakenteelliseksi yhteistyöksi. Merci, uh, Madame Lösing. Kiitoksia, edustaja Lösing. Guen varjoistelija, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos, äh, edustaja Koppa. Te sanoitte jo aikaisemmin, että te ette ole halunneet keksiä pyörää kokonaan uudelleen ja että olette ottaneet mukaan filosofian ja ajatuksen muistakin mietinnöistä. Teidän mietinnössänne hyvin systemaattisesti kootaan nämä vaatimukset, äh, YTPPn puitteissa. Ja tässä valiokunnassahan on tuttua, että meidän ryhmämme on hieman eri kannalla. Ja sen vuoksi, no en nyt tässä lähde yksityiskohtaisesti arvioimaan tätä mietintöä ja ilmoitan jo heti, että me tulemme esittämään tästä oman vähemmistön mietintömme. Muutama huomio ja muutama konkreettinen kysymys. Edustaja Koppa, ihan vain tällaisena yleisenä huomiona, tämä tällainen systemaattinen jako näihin klustereihin, minun käsittääkseni tämä noudattaa samaa systematiikkaa kuin, kuin se ehdotus, jonka Saksa, Ranska eh, teki eh, huippukokoukseen, joten siltä osin tämä varmasti sopii hyvin siihen samaan Pidän hyvänä, että artiklassa 10 tavallaan ajantasaistetaan Euroopan turvallisuusstrategiaa, mutta en nyt kuitenkaan, tämä ei ole ihan selvää minulle, mutta eh, tässä tavallaan ensin otetaan esiin johtopäätökset, joita tästä uudesta muotoilusta syntyy, ja sitten sen jälkeen ajantasaistetaan strategia. Tämä minusta loogisesti ajatellen pitäisi olla toisinpäin. Ehkä te voisitte selittää minulle tämän, miksi te otatte ensin tavallaan lopputuloksen ja sitten vasta teot. Ja sitten ihan tällainen ymmärryskysymys. Artiklassa 19 te vaaditte tai haluaisitte tällaisia pysyviä joukkoja. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Pysyvät nopean toiminnan taistelujoukot. Eli te haluatte lopettaa tämän rotaatioperiaatteen ja haluatte tällaisen pysyvän armeijan. Onko tämä se johtopäätös, jonka vedän oikea? Tai miten, miten minä voisin, tai miten minun pitää tämä vaatimus artiklassa 19 ymmärtää? Kiitos. Kiitoksia, jos sallitte liittyen tämän mietinnön rakenteeseen. Ähm, edustaja Koppa voi puhua tästä lisää. Tämä on samoilla linjoilla kiertävien asiakirjojen kanssa. Olemme sopineet neuvoston kanssa näistä kolmesta osasta, joita tullaan käsittelemään. Eli ytpp näkyvyys, operatiivinen puoli, sitten kapasiteetit ja teollisuus. Nämä kolme osaista ovat mukana ja kaikki ehdotukset, joita on tehty, joita eri jäsenmaat ja ajatushautumot ovat tehneet, seuraavat tätä samaa rakennetta. Edustaja Van Orden, te olette nyt innokas kommentoimaan tätä puolustusalan huippukokousta. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mikään niin ei kosketa läheisemmin kansallista itsemääräämisoikeutta kuin sotilasjoukot ja puolustus. Juuri tällä politiikan osa-alueella eurooppalaiset integraatioajattelijat mielellään tarttuvat tähän aiheeseen. Te tiedätte, kuinka pitkään olen vastustanut yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Sille on tyypillistä edistää pyrkimys edistää, edistää eurooppalaista integraatiota. Ja te itse mainitsitte, että EUn näkyvyys maailmalla jonkinlaisen maailmanlaajuisena toimijana on monien mielissä, varsinkin vasemmistossa. Haluatte luoda Yhdysvalloista riippumattomatta rakenteita. Mikäli EU haluaa erottua muusta maailmasta, sen pitäisi kehittää siviiliinstrumentteja, joita voidaan käyttää muiden järjestöjen toimien täydennykseksi. Kun tarkastelen tätä mietintöä, siitä löytyy porsanreikiä sieltä sun täältä. Se on niin paljon aukkoja, että minä katson, että onko tämmöistä yhteisturvallisuuspolitiikkaa ylipäänsä. Brittihallitus vastustaa pysyvien EUn operatiivisten operatiivisen esikunnan perustamista ja pysyviä rakenteita, jotka erottaisivat EU-Natosta. Ja tietystikin tämä on kaksinkertaista työtä, emmekä näe tälle mitään syytä. Ja sitten vahvistettu pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Hyvää yhteistyötä on jo olemassa liittoutuneiden välillä. EU-jäsenvaltioiden ja muiden kuin EU-jäsenvaltioiden välillä, joten emme näe tarvetta sille, että luetaisiin lisärakenteita. Emme näe mitään tarvetta myöskään harmonisoida puolustus suunnittelusyklejä kaikissa 28 jäsenvaltiossa, koska tämä on kansalliseen toimivaltaan kuuluvaa asia. Tämä kaksinkertaistaisi tämmöisiä torta tortta suhteessa Naton rakenteisiin, mitä taistelujoukkoihin tulee. Me kaikki tiedämme, että taistelujoukot keksittiin koska 60 000 miehen joukot olivat äh, haihattelua ja ajateltiin, että tällaiset äh, taistelujoukot olisivat säästöä. Täten ei luotaisi mitään lisätoimintakykyä eikä lisäjoukkoja, mutta vaarana on se, että jotkut jäsenvaltiot joutuisivat maksamaan viulut kahteen kertaan, koska nämä ovat joukkoja, jotka on jo olemassa. Kullakin jäsenvaltiolla on vain yksi ainoin armeija, ja sitten pitäisi maksaa vielä yhteisestä EUn taistelujoukkojen rahoituksesta osa. Koskaan tällaisia ei ole käytetty, koska perustavanlaatuinen ongelma, joka EUlla on, on se, että sillä ei ole halua eikä poliittisia pyrkimyksiä käyttää sotilasvoimaa sellaisella tavalla, joka olisi millään tavalla mielekästä. Ne, jotka eivät pidä siitä, että luotaisiin yhä läheisempi unioni, ja ne, jotka pitävät tärkeänä transatlanttista ulottuvuutta – eivät halua sitä, että syntyisi tällaista päällekkäisyyttä, kun sotilaiset että muutenkin ovat vähissä. He eivät, he eivät pidä myöskään tästä YUTP-ajattelusta. Pelkään pahoin, että tämä mietintö on jälleen kerran yksi pyrkimys päästä kohti läheisempää integraatiota. Madame Kronberg. Edustaja Kronberg. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Tämä mietintöluonnos on erittäin hyvä mielestämme. Se on erittäin äh, hyvin asian osuva ja tiivis. Meillä on jonkin verran kysymyksiä. Ensinnäkin liittyen tähän pysyvään yhteistyörakenteeseen, me emme tienneet, että tätä voitaisiin soveltaa yksittäisiin YTPP-operaatioihin Luulimme, että se koskettaa vain ähm, institutionaalisia rakenteita. Voidaanko tämä todellakin käyttää myöskin operaatioihin, yksittäisiin operaatioihin? Toinen asia, joka tässä on huolestuttavaa, on YTPPn rooli ulkorajojen suojelussa. Onko tällaista poliittista strategiaa olemassa, äh, joka liittyisi YTPPn kapasiteetteihin? Tietääksemme näin ei ole, mutta toivoisimme tähän selvennystä ja naapurustoon liittyvä kappale on erittäin hyvä. On hyvä, että tässä keskitytään äh, hallinta ulottuvuuteen naapurustoalueella. On myöskin hyvin tervetullut tätä esittelijä kuuluttaa lisää siviilisuunnittelu ja siviilioperaatioita, ottaen huomioon, että monet operaatiot ovat todellakin siviili hallintaoperaatioita. Tämä on kasvava sektori. Taistelujoukkojen suhteen emme ole samaa mieltä siinä, että oli se ongelma, ettei niitä ole käytetty. Mielestämme hyvä armeija on sellainen, jota ei ole tarpeen käyttää. Se, että taistelujoukkoja on olemassa, mehän olemme niiden luomista tukeneet, ei ole mikään argumentti niiden käyttämisen puolesta. Tietenkin meillä täytyy olla kriteerejä ja voimme esimerkiksi kysyä, miksi Kongon tilanteessa taistelujoukkoja ei ole käytetty. Emme ole sanaa mieltä siitä, että mitä sanotaan meristrategian suhteen ja sen tarpeellisuuden suhteen. Euroopan unionin tarkoitus on tukea rauhaa eikä kaupallisia tai taloudellisia intressejä. Ja mielestäni on myöskin hyvin vaarallista käyttää sosiaali- ja globaalisaatiorahastoja hyväksi puolustusalalla. Tässä olivat ryhmän kysymykset. I think the civilian sector... Ai niin, vielä yksi asia. Siviilisektorilla tulisi olla prioriteetti siviilisektorilla on jo paljon haasteita, joten meidän tulisi sen työntekijöitä tukea, eikä niinkään puolustussektoria. Alors, pour terminer avec les... Nyt viimeisenä vielä, ähm, viimeisenä ryhmien puolesta edustaja Terho, olkaa hyvä. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Yleensä olen samaa mieltä ECRn kollegoiden kanssa. Nyt täytyy sanoa, että minä olen hieman optimistisempi tämän mietinnön suhteen. Kerron eh, näkemykseni suomeksi, jos sopii. <laughs> Mielestäni mietintö on kattava. enkä puhu, eikä minulla ole siitä suurta huomautettavaa, oikeastaan korostan keskeisimpiä kohtia. Eh, haluan vielä taustaksi sanoa, että Suomen kaltaisessa jäsenmaassa, joka siis ei kuulu NATOon, meillä on ehkä hieman erilainen näkökulma puolustuspolitiikkaan kuin monessa muussa. Mm. Ja olemme jopa meidän kaltaisessamme EU-kriittisessä puolueessa kohtuullisen myönteisiä EUn yhteiselle puolustukselle niin kauan kuin se ei haittaa kansallista puolustusta tai korvaa sitä millään tapaa. Niin, mielestäni on hyvä että mietinnössä todetaan kunnianhimoisten tavoitteiden tarve ja kriisinhallinnan näkyvyyden lisääminen. itsekin olen entinen rauhanturvaaja nimenomaan eu operaatiossa. on hyvä todeta valitellen ettei eun taistelujoukkoja ole käytetty nimittäin ajanolonhan tulee vaikeaksi perustella niiden olemassaolon merkitys. myös on hyvä tuoda esiin merialueiden strateginen tärkeys. olen itsekin jälleen kerran jäsenmaasta joka käy kahdeksankymmentä yhdeksänkymmentä prosenttia ulkomaankaupastaan meritse. suomihan on itse asiassa keski euroopasta katsoen saari. on hyvä tuoda esiin huoli puolustusmäärärahojen jatkuvasta laskemisesta ympäri eurooppaa. tämä ajaa puolustuksemme uskottavuutta alas niin yhteisellä kuin kansallisella tasolla. Teknologinen etumatka, aivan samoin kuin puolustukselliset kyvyt, voidaan ajaa alas vain kerran, sen jälkeen niiden nostaminen uudestaan on hyvin vaikeaa. Huippukokouksen tavoitteista. Ensin meidän on tietenkin todettava, että kaltaiset huippukokoukset ovat hyvin harvinaisia. Siksi pienetkin konkreettiset tulokset olisivat tervetulleita – pelkät strategiset puitteet jäävät helposti julistusten tasolle. siksi pidän hyvänä että huippukokous ottaisi esittääkseen konkreettisen suunnitelman seuraavista askelista. kiitos. Merci. Alors, euh, Monsieur Pascu. Kiitoksia edustaja Pasku ja Galia haluavat käyttää puheenvuoron, mutta annan ensin Marielenalle ensin puheenvuoron. Hän voi vastata eri ryhmien kantoihin ja sitten käymme vielä uuden puheenvuorokierroksen. Olkaa hyvä. Comments. Kiitos teidän kommenteistanne. On selvää, että tässä keskustelussa heijastuu kunkin poliittisen ryhmän kannat ja kunnianhimot liittyen EUn rooliin maailmassa ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikan rooliin. Joten tältä osin en nyt käynnistä mitään filosofista tai ideologista keskustelua, vaan pyrin vain vastaamaan näihin konkreettisiin kohtiin. Ensinnäkin, eh, mitä tulee kysymykseen liittyen suhteisiin Naton kanssa. Vilnassa, mutta pari viikkoa ennen, ai, sitten meillä oli hyvin mielenkiintoinen kokous, jossa myös Lady Ashton oli paikalla ja samoin pääsihteeri Rasmussen. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Tämä, hän piti hyvin mielenkiintoisen puheenvuoron yhteistyön tarpeesta, EU, että NATO tarvitsee vahvaa EUta ja vahvaa äh, turvallisuutta. No Hela minä toistan. Vilnassa kaksi viikkoa sitten meillä oli tapaaminen eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Lady Ashtonin läsnä tullessa. Ja herra Rasmussen oli kutsuttu pääsihteeri Rasmussen paikalle ja hän piti hyvin mielenkiintoisen puheen, jos te haluaisitte sen vaikkapa lukea sen vuoksi, että hän toi esiin sen, mikä keskustelu Natossa tällä hetkellä on. Hän pyysi EUlta enemmän vahvempaa läsnäoloa kansainvälisillä kentillä, koska Nato ei voi olla joka paikassa ja tehdä kaikkea. Ja varsinkin mitä tulee naapurustoon, niin EUlla täytyy olla kyky ja tarpeet ja, ja välineet olla läsnä. Joten hän tavallaan pyytää lähempää yhteistyötä ja hän tietää, että tätä tullaan myös painottamaan ja käsittelemään huippukokouksessa. Eli tämä osoittaa, mikä on keskustelu Naton sisällä. Sallin, ettei että sanon, että Barantaran äh, Ashton ei puhu Naton puolesta. No Rasmussen on eri asia. No Rasmussen tietysti hänen täytyy tietystikin heijastella hallitusten näkemyksiä. Ja suurin osa näistä hallituksista Euroopan unionin sisällä on päättänyt erilaisista syistä, että YTP on jostain kumman syystä hyvä ajatus. Ja nyt sitten Naton edustaja puhukaste puhtaan, puh, puhtaasti näistä asioista. Tämä, kyllä minä tunnen Naton ihan hyvin. Tänne puhuu kolme henkilöä yhtä aikaa. Tämä on mahdotonta tulkata. No, olkaa, olkaa hyvät nyt. Haluaisin todella, että annamme esittelijälle mahdollisuuden puhua. Helena puhuu, tämän jälkeen muut saavat puhua. Tehdään tämä nyt järjestyksessä, olkaa hyvät. Uh, I... Joten se, että Rasmussen oli läsnä, niin ottaen sen huomioon, kun mietin tätä Daffin ehdotusta, en oikein pidä siitä. Eri jäsenvaltioilla on eri herkkyysalueet ja sen vuoksi täytyy myös kunnioittaa itsenäistä päätöksentekoa. Joten siis vaikkakin Rasmussen oli paikalla, niin me näimme mikä kuva on. Se mitä me todellakin tarvitsemme tältä huippukokoukselta on ainakin selkeä viesti. Ja sitten mitä tulee näihin klustereihin, en minä ole mikään ranskalaisten tai saksalaisten viranomaisten agentti, ei vaan tämä kolme klusteria on se eh, muoto, mitä on käytetty koko ajan, sillä tavalla, miten keskustelu on muotoiltu. Ja minä ajattelin, jotta olisin tehokkaampi, niin noudattaisin tätä samaa rakennetta ja keskustelun muotoa. Olen samaa muolta. Tämä on myös ideologinen ja filosofinen asia, joten eh, todellakin odotan teidän vähemmistömietintöänne. No, mitä minä odotan? No, meistä tuntuu, että koko ilmapiiri neuvostossa on nyt se, että pidetään kunnianhimotaso matalalla. Ja se, että me sanoisimme, mitä me haluamme, on, että osoitettaisiin edes Euroopan parlamentin tavoitteet ja kunnianhimo. Mitä tulee sitten taistelujoukkoihin, en minä halua mitään pysyvää eurooppalaista armeijaa. Se, mikä minua suretta on, että meillähän on joukot, ne ovat olemassa, kansalaiset maksavat niistä, joten meidän täytyy todellakin käyttää niitä hyödyksemme saada aikaan nämä nopean toiminnan joukot niin, että ne voidaan ottaa käyttöön kriiseissä. Meillä on nämä joukot, niistä maksetaan paljon, joten käytetään niitä sitten hyvällä tavalla. No mitä sitten tulee pääesikuntaan ja, ja näihin nämä ovat asioita, jotka kaatuvat, mutta koska nämä nyt olivat parlamentin näkökantoja, niin en voinut ohittaa niitä. En minä ole niin optimistinen, en minä usko, että nämä ideat menevät lävitse huippukokouksessa. Mutta emme me voi teeskennellä, että emme olisi koskaan edes puhuneet asiasta. Mutta okei, olette oikeassa, ei näillä välttämättä ole mitään mahdollisuutta. Sitten edustaja Kruunberg, globalisaatiorahasto. Puolustusteollisuus, no tästä me varmasti voimme puhua Gaalerin mietinnän aikana, puolustusteollisuus on hyvin ideologinen asia, mutta meidän ei tule unohtaa, että Euroopan puolustusteollisuus on ainoa teollisuus, jota ei ole siirretty muualle. Joten tämä on keino pitää työpaikkoja Euroopassa. Kaikki muu teollisuus voidaan siirtää Pakistaniin tai Afrikkaan tai mihinkä tahansa, mutta puolustusteollisuutta ei voida siirtää pois. Ja sen vuoksi tämä on tärkeää niille ihmisille, jotka työskentelevät tällä sektorilla. Meri, turvallisuus. No, minun tehtäväni tai tarkoitukseni ei ole tässä suojella tiettyjä kaupallisia etuja, mutta jos on kysymys esimerkiksi merirosvoudesta, niin me olemme läsnä siellä, meidän on toimittava vahvemmin ja minusta meillä täytyy olla kattava meriturvallisuusstrategia, koota yhteen nämä eri aloitteet. Ja sitten Pasko, tässä on kysymys tulkinnasta. Paskol on joillekin äh, yhteist- Pesko on yhteistyötä teollisuuden välillä, mutta minä uskon, että kaikki mahdollinen yhteistyö maiden välillä, jotka siis haluavat tehdä yhteistyötä, se on peskin rakenteen alla mahdollista. Ulkoiset rajat. Toki meillä on Frontex ja Frontex tekee hienoa työtä se auttaa ihmisiä, äh, pelastaa ihmisiä äh, esimerkiksi äh, siirtolaisten hyväksikäyttäjiltä. Frontex tekee tärkeää ja hyvää työtä ja meidän täytyy toki tukea ja auttaa tätä laitosta vielä vahvemmaksi, vaikkakin se toimii nytkin jo hyvin. Sen lisäksi pidän kiinni siitä, että mikä minulla on tekstissäkin, että me emme voi olla joka paikassa ja tehdä kaikkea, mutta meillä on vastuu naapurustostamme, koska se mitä tapahtuu meidän naapurustossamme, se vaikuttaa suuresti kansalaisiimme. Ja meidän viestimme täytyisi mielestäni olla se, että puolustus ei ole ainoastaan sotilaallista, ei ole kysymys vain sotilaista ja armeijoista, vaan kysymys on Euroopan kansalaisten turvallisuudesta. Tätä täytyy painottaa. Ja sen vuoksi palaan tähän ensimmäiseen asiaan. Puolustusasioissa meidän parlamenttina täytyy selittää, miksi meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti ja avoimesti myös Eurooppa-vaaleissa ja käydä avointa keskustelua eikä tuntea syyllisyyttä yleisestä ilmapiiristä ja taloudellisesta tilanteesta, koska tämä on tärkeää meidän kansalaisillemme. Merci. Euh, Kiitoksia. Edustaja Lisek, olkaa hyvä. Tylko kilka słów. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikäli sallitte, sanon vielä muutaman sanaisen. Muutaman sanaisen. Hyvin paljon täällä on tullut jo sanotuksi. Haluaisin viitata johonkin kommentteihin, joita täällä heiteltiin toisen Van Ordenin ja Rouva Koppan välillä. Tähän pallotteluun viittaisin näiden kahden jäsenen välillä. En usko, että tänä päivänä meidän kannattaa välttämättä pyrkiä vastaamaan kysymykseen, joka on samantyyppinen kuin kysykö lapselta, tykkääkö hän isästä vai äidistä. Meillä on Suomi, Iso-Britannia ja muita jäsenvaltioita on eri näkemykset ja meidän täytyy myöskin pohtia, mitä me haluamme tehdä ja mitä Euroopan unioni haluaa tehdä ja mitä Naton, miten Naton suhtaudutaan, koska suurin se Euroopan unionin jäsenvaltioista on myöskin Naton jäseniä. Ei ne tuosta noin vain voi hankkiutua eroon. Jotkut haluavat tehdä jotakin Naton ulkopuolella ja ohitse. Meidän täytyy kuitenkin pitää kiinni NATO-sitoumuksistamme. Periaatteessa meillä on kaksi välinettä käytössämme, eikä vain yksi. Ei yksikään jäsenvaltio ole umpihullu, Joffrey hyvä. Olemme kuulleet usean otteeseen sinun näkemyksiäsi. Me pyrimme kaiken keinon välttymään päällekkäisyydeltä ja lisäkustannuksilta, jota päällekkäisyys väijäämättä tuo mukanaan, koska meidän täytyy aina muistaa se hinta, joka kansalaiset joutua tästä kaikesta maksamaan. Olen samaa mieltä Rova Koppan yleisen lähestymistavan kanssa ja tuen sitä. Meidän täytyy valiokunnassa osoittaa, että olemme kunnianhimoisia tämän politiikan osa-alueen suhteen, eli yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen, ja että meidän täytyy vaatia johtajiltamme enemmän sen hyväksi työtä, eikä vähemmän. Olen samaa mieltä Koppan kanssa siitä, että meidän täytyy tukea näitä erinäisiä ajatuksia, joita hän esittää, ja meidän täytyy kannustaa huippukokousta kenties uudelleen pohtimaan YUTPtä, koska se tulee olemaan tärkeässä asemassa tulevaisuudessa. Mitä tulee puolestaan näihin kuuluisiin, surullisen kuuluisiin taistelujoukkoihin, olen täysin samaa mieltä siitä, että YTPn ja Euroopan unionin kannalta ei ole järkevää suhtautua tähän epäasianmukaisella tavalla. Toivottavasti johtajat pystyvät, valtioiden päämiehet pystyvät keksimään sellaisen mekanismin, joka mahdollistaa sen, että me voimme toimia operatiivisesti ja rahoittaa taistelujoukot ja pitää ne aktiivisina. Minusta tämä on ainoa ratkaisu tähän ongelmaan. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia, edustaja Pasku. Well, I would say, uh, with refer- Viitaten mietintöön sanoisin, että olemme lopultakin pääsemässä yli kaavan, jossa viitamme, viittamme usein menneisyyteen operaatioiden suhteen ja sitten siihen, mitä viimeisenä edellisenä vuotena on tapahtunut. Tällaisia meidän mietintömme ovat tähän asti olleet. On hienoa, että neuvoston joulukuussa meidät tai joulukuneuvosto meidät pakottaa tätä kaavaa muuttamaan. Tässä Maria Elina on tehnyt erittäin hienoa työtä. Ja minä todella tuen häntä ja olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka kiittivät mietintöä. Nyt haluaisin käsitellä muutamia kysymyksiä yleisemmällä tasolla. Kuten tiedätte, me aloitimme tiettyin odotuksin huippukokoukseen liittyen. Sitten näimme, kuinka asiat kehittyivät ja sitten korjasimme odotuksiamme huippukokouksen suhteen vaatimattomammaksi. Mutta mielestäni meidän pitäisi korjata odotuksiamme sen mukaan, onko tämä huippukokousprosessi. Jos se on prosessi ja jos se lupaa, että näitä ongelmia tullaan tulevaisuudessakin käsittelemään, sitten me voimme uudelleen muuttaa omia odotuksiamme ja voimme kääntyä neuvoston puoleen ja olla varmoja, että kysymyksiä tullaan käsittelemään. Jos tilanne on sellainen, että sitä vastoin tämä on yksittäinen tapahtuma ja seuraavan kerran viiden vuoden päästä neuvosto käsittelee näitä asioita huippukokouksessa, niin sitten tilanne on hyvin erilainen. Ja samalla tavalla voimme sitten suurastikin pettyä. Meidän täytyy siis omia odotuksiamme säätää sen mukaan, onko neuvosto nyt luomassa seurantaprosessia vai ei. Toinen asia, jota haluaisin tässä ehdottaa, on se, että täällä alivaliokunnassa ja muissa valiokunnissa kaikki asian liittyvät mietinnöt pitäisi tuoda yhteen, sellaiset, jotka voivat olla hyödyllisiä neuvostolle, ja meidän pitäisi tehdä pieni asiakirja näistä mietinnöistä. Mietintöjä pitäisi kierrättää ja ne pitäisi antaa kaikille tahoille, jotka saattaisivat asiaan voida vaikuttaa, ja ne pitäisi myöskin laittaa meidän nettisivullemme. Meillä pitäisi olla jonkinlainen pieni kuvake ja kaikki sitten, kaikki mietinnöt sen alla. Liittyen Yhdysvaltoihin, uskoisin, että Yhdysvalloista saatava viesti on se, että jollakin tavalla meidän pitäisi päästä yli siitä kulttuurista, että tapahtuipa mitä tahansa Yhdysvallat tulee turvallisuutemme takaamaan. Meidän pitäisi olla valmistautuneita tilanteeseen, josta syystä tai toista Yhdysvallat ei ole meidän odotustemme tasalla. Meillä pitää olla se tietynlainen B-suunnitelma, sitä tarvittaisiin ja kuten minun mietinnössänne mainittu mainittua, on sellaisia maita, jotka eivät halua kääntyä Naton puoleen tai voi ja kääntyvät meidän puoleemme. Tiedän esimerkiksi, että koko suomettumisen ajan Suomella oli tietynlainen erityissuhde NATOon ja ehkäpä Venäjään ja tämä on kuitenkin, no tämä on eri, eri asia. Meidän pitää pystyä siirtymään eteenpäin tällaisesta kulttuurista, että loppujen lopuksi tapahtuupa mitä tahansa, Yhdysvallat tulee meidät pelastamaan. Meidän pitäisi tästä päästä täysin yli. Meidän pitäisi valmistautua mahdollisiin yllätyksiin tällä alalla. Tällä hetkellä kyseessä on voimasuhteinen politiikka. Uudenlainen hierarkia on syntymässä ja meillä on erilaisia vallan välineitä koko historian ajan. Näihin vallan välineisiin on liittynyt armeija. Ei voida sanoa, että käyn kaksintaistelua kanssasi ja pidän kättäni, oikeaa kättäni nyt selän takana ja käytän vain vasempaa kättäni, kun se on lähempänä sydäntäni. Ei näin voida toimia. Meidän pitäisi olla realistisia. Meidän pitäisi hyväksyä elämän tosiasiat ja elää niiden kanssa. Sitten Tarja toisekseen tällä hetkellä siviili- ja sotilaallisen tuotannon välinen linkki on paljon läheisempi kuin se ennen oli. Ja periaatteessa nähdetään, nähdään, että jonkinlaista ylimenoa tai yhteyksiä näiden kahden välin, alan välillä on. Esimerkiksi Internet on esimerkki siitä, kuinka siviili- ja sotilasalat ovat yhteyksissä toisiinsa. Ja nyt siviiliala on yhteyksissä sotilasalaan ja hyödyttää sitä. Meidän pitäisi ajatella uudelleen tällaista jakoa siviili- ja sotilasalan välillä. Me olemme eläneet aikaisemmin maailmassa, jossa se oli olemassa, mutta tämä maailma on mennyttä. Ja sitten vielä yksi asia päätän tähän. Olemme keskustelleet kyberturvallisuudesta, ja se tunne, joka minulla oli kyberturvallisuuskeskustelun jälkeen, oli se, että meidän maailmamme verrattuna virtuaaliseen maailmaan, meidän maailmammehan on todellinen maailma. No, itse asiassa todellinen maailma on virtuaalinen maailma. Kaikki tapahtuu virtuaalisessa maailmassa. Kuinka voidaan määritellä turvallisuus, kun niin suuri osa turvallisuudesta tapahtuu tässä virtuaalisessa maailmassa. Minua hämmästytti se, että esimerkiksi amerikkalainen edustaja sanoi, etteivät Amerikan oikeuslaitokset ole valmiita käsittelemään näitä kysymyksiä, eikä niillä ole tuntemusta, äh, asiantuntemusta sitä koskien. Tämä on jonkinlainen vapaa kenttä, mitään sääntöjä ei ole olemassa. Kuka pystyy itselleen jotakin kaappaamaan, selviää siitä. Kaikki nämä seikat vaikuttavat meidän viitekenttämme. Meidän pitäisi todellakin mahdollisimman hyvin kiinnittää huomiomme tähän niin kutsuttuun virtuaaliseen todellisuuteen. Vaikka se on virtuaalista, ehkä meidän maailmastamme on tulossa virtuaalinen. Heille. Niin, no tämä oli kuitenkin aivan todellinen puheenvuoro. Hyvin, hyvin kiihkeä. Mikä Geller? Äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. No niin, ei tarvitse nyt toistaa kaikkea, mitä täällä jo kuultiin. Kansanpuolen koordinaattori haluan tehdä selväksi, että periaatteessa tuen täysin Rova Kopan sen yleistä linjausta. Se heijastelee yleistä näkemystä asiasta ja tämä on täysin selvää. Haluaisin vain vielä pohdiskella joitakin seikkoja. Vain 8 prosenttia maailman väestöstä asuu Euroopassa. Mikäli haluamme luoda yhteistä politiikkaa, joka mahdollistaa sen, että meidän elintapamme ja mahdollisuutemme, toimintamahdollisuutemme voidaan säilyttää, niin silloin meidän täytyy käyttää hyväksemme kaikki mahdolliset ulkopoliittiset instrumentit, mikä haluaa olla pehmeän vallan käyttäjä, täytyy voida myöskin voida käyttää tarvittaessa kovempia otteita. Kriisejä voi tulla ja meidän täytyy voida reagoida niihin. Amerikkalaiset ystävämme sanoi hiljattain Brysselissä illallisen yhteydessä, että artikla 5 tietystikin me pidämme siitä aina kiinni, mutta kaikki muu artikla 5 ohella tai riippumatta artikasta 5, mitä tahansa teidän lähellä tapahtuu, niin hoitakaa itse omat asianne. Emme halua joutua sellaiseen tilanteeseen, että mikäli me noudattaa vain ainoastaan Naton linjaa, niin loppujen lopuksi sitten näen tarpeen, että jossakin yhteydessä, esimerkiksi Balkanilla, meidän täytyy pyrkiä toimimaan, mutta sitten Naton sisällä Turkki esitäkin veto oikeutensa, emmekä voi tehdä mitään. En halua tällaista tilannetta, emmekä halua olla riippuvaisia koistakin kolmannesta maasta. Ja tähän ongelmaan ei ole ratkaisua. Turkki voi aina käyttää veto-oikeuttaan. Naton täytyy toimia ne yksimielisesti. Siksi en haluaisi, että mikään kolmas maa pystyy estämään meidän toimen veto-oikeutta käyttämällä. Tämä on yksi aspekti tässä keskustelussa. Meillä ei ole kaikilla, ei ole kenelläkään riittävästi rahaa, joten Tarvitsemme koordinointia esimerkiksi asehankinnoissa, puolustushankinnoissa. Siksi katson, että sekä rahoitukselliselta kannalta säästöjen kansaamiseksi ja myöskin yhteen toimivuuden parantamiseksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Tätä ei kukaan voi kiistää. Tässä oli lisäargumentti, joka menee myöskin saman suuntaan kuin tämän mietinnön yleinen linjaus. Kiitoksia Rouva Koppalle erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta. Eh, Haluaisin muistuttaa teille, että meillä on toinenkin mahdollisuus keskustella tästä mietinnöstä. Tämä oli ensimmäinen mielipiteiden vaihto tänään, mutta on hienoa, että tämäkin herättää niin paljon huomiota. Minulla on vielä kolme puheenvuoropyyntöä ja sen jälkeen meidän pitää ää, sy- siirtyä Gallerin mietintöön. Eli edustaja Kronberg, sitten Lösing ja Campbell. Olkaa hyvä. Uh, Maria Elena on the question of, of Kiitoksia, olen Marielina kanssa samaa mieltä Naton ja Rasmuksen, Rasmussenin liittyen. Ja siinä, mitä hän sanoi Vilnan ja NATO-yhteistyön suhteen, mutta tässä Kypros on kuitenkin tärkeä kysymys. Toimielinten välinen yhteistyö ei ratkaise asioita lähitulevaisuudessa. Euroopan unionin täytyy arvioida näitä asioita tältä pohjalta. Taistelujoukkoihin liittyen en ole samaa mieltä siitä, että ellei niitä käytännön ne saattaa lakkauttaa. Mielestäni tässä ydinkysymys on se, mitä hyvä käyttö on. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi määritellä, sillä on olemassa niin paljon erillisiä valtioiden intressejä ja suuri vastuu siitä, ettei joukkoja väärinkäytö. Meidän täytyy todellakin pohtia sitä, kuinka taistelujoukkoja voidaan käyttää hyvin. Mielestäni on aseteollisuuden suhteen hiukan ongelmallinen argumentti sanoa, että sitä ei voida siirtää muualle. Kuten muu teollisuus, kyllä sitäkin voidaan äh, siirtää muualle. Esimerkiksi Venäjällä on ulkomaista asealan tuotantoa. Ei mielestäni näin voida argumentoida tai vain tällä syyllä perustella äh, sotilasteollisuuden tukemista. Meidän tulee pohtia sitä, millä tavalla sotilasteollisuus on tärkeä Euroopan unionille ja tukea sitä osaa, joka on tärkeä. Jos tarkastellaan innovatiivisuutta, sitäpähän puhutaan myöhemmin tänään, mielestäni on ongelmallista, jos jonkin, minkä tahansa teollisuuden alan toiminta-alue on rajattu Euroopassa, mukaan lukien sotilaallinen teollisuus. Huomio ilman mikrofonia. Niin ymmärrän kyllä myös Kreikan hankalan tilanteen. Jos ajatellaan toisaalta Suomen näkökulmaa, Suomessa on hyvin suurta vastustusta sille, että Frontexista tulisi vahvempi jäsenmaiden rajavalvonta on hyvin tärkeä, vaikka näitä asioita on pohdittu ja ne ovat tietenkin sellaisia, joista pitäisi keskustella. Tässä olivat minun huomioni. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Lysing. Ensinnäkin tämä käsite ideologinen. Ensinnäkin me emme täällä puhu ideologiasta, sitten puhutaan filosofisissa seminaareissa ja on myös minun kotimaani filosofia, jotka ovat hienosti osanneet puhua filosofiaa ja käsitellä myös tätä aihetta, mitä me täällä puhumme. Mutta siis nyt me puhumme aiheesta, jolla on konkreettisia vaikutuksia myös budjetteihin. Sen, sitähän me myös puhumme. Sitten vielä yksi huomio herra Rasmussenista. Jos hän vaatii, että EUn pitää vahvemmin tukea NATOa, niin tekee hän sen luonnollisesti myös budjetillisista syistä. Kysymys on siitä, että USAn johdolla NATO ei enää kykene oikeuttamaan kaikkia toimiaan omille kansalaisilleen, jäsenvaltioidensa kansalaisille, jossa on myös taloudellisia kriisejä. Joten äh, tämä on myös asia, joka täytyy ottaa huomioon. Ja herra Pasku, äh, kaikilla kunnioituksilla, se mitä te puhuitte tästä eurooppalaisesta armeijasta täydennyksenä Naton armeijoille, ei se äh, ole asia, josta puhutaan vain meillä, vaan myös monissa muissa järjestöissä. minusta tämä on ihan illuusio. Tässä on kysymys strategisesta kumppanuudesta ja kaikki USAn äh, sotilaalliset toimet, äh, niitä pidetään Naton tavallaan täydennyksenä ja lisänä ja siinä kysymyksessä on vain oikeastaan nyt äh, kustannuksista. Sitten kysymys, jonka edustaja Kruunberg otti esiin liittyen ulkorajoihin ja ulkorajojen suojeluun emme me voi tarkastella näitä mietintöjä vain yksistään omanaan, vaan kokonaisuutena. Ja edustaja Gomes edellisessä täysistunnossa sanoi tähän hyvin selvästi, että EUn meristrategian tulee tukea myös sitä, että EUn ulkorajoja suojellaan myös merillä – No missä nämä ovat nyt sitten nämä ulkorajat, meriulkorajat? Tämä nyt ei ollut minulle selvää. Miten ne Somaliassa suojellaan EUn ulkorajoja? Eli siis tämä määritelmä, missä EUn ulkorajoja suojellaan, on asia, joka pitäisi selvittää tulevaisuudessa. Merkillistä on myös se, että tässä keskustelussa, kun puhutaan kauan jostakin, niin pohja on usein hyvin tärkeä, josta lähdetään eteenpäin ja koko keskustelulla on aina jokin tarkoitus. Ja edustaja Gaaler hyvin selkeästi kokosi sotilaallisen yhteistyön merkityksen siitä, että tavallaan soft poweria käytetään aina, mutta jos tarpeen, niin voidaan käyttää myös kovia voimia ja tämä pitäisi myös selkeäksi tehdä selväksi kansalaisille niin, että he tietävät, mistä on kysymys. Ja tässä herra Paskun idea oli mielestäni hyvin hyvä, eli että tämä mietintö julkaistaisiin nettisivustolla, koska minusta sotilaspoliittiset strategiat EU:ssa ssa ovat hyvin vähän tunnettuja kansalaisten joukossa ja niistä puhutaan hyvin vähän. Ja minusta on myös ilahduttavaa, että kerrankin tehdään selväksi, mikä Atalanta on. Olen ollut vuosikausia tässä valiokunnassa ja alussa sanotaan, että kysymyksessä oli se, että suojellaan näitä aluksia ja pyritään estämään maailman nälkää. No ei, tässä nyt on kysymys vain äh, taloudellisista eduista ja niiden e, edistämisestä, energiaturvallisuudesta äh, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja kaikkea tätä tuetaan sotilaallisesti. Minusta ei tämä nyt ole mikään sotilaallinen tehtävä, se on ihan selvä. Siis tässä nyt ei ole kysymys mistään ideologisista asioista, eikä niistä pidäkään puhua. Ja herra Paskun ajatus vielä tähän lopuksi siitä, että EUn kansalaisille pitäisi selvittää nämä asiat niin, että me voimme puhua näistä asioista toisella tavalla ja että ihmiset vähintään ainakin tietävät, että mitä tapahtuu ja miksi ja missä. Ja sitten he voivat osallistua tulevaisuudessa tähän. Galler, Kehukaamme herra Galleria siitä, että hän pyrkii tekemään jotakin mielenkiintoista. No, Aivan aluksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että nämä mietinnöt ovat julkisia ja myöskin niistä käytävä keskustelu on julkista. Olemme ehkä nostalgisia, mutta meidän ei pitäisi ö, ajatella, että kansalaiset eivät niitä saa lukea. He ovat vapaita niin tekemään. Tämä on vapaata demokraattista keskustelua ja tekin Rova Löysing voitte omassa vaalipiirissäni järjestää vapaita keskustelutapahtumia, jossa voidaan puhua turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tämä saa hyvin suurta menestystä yleensä. Rova Kopa on näin toiminut ja ihmisiä kiinnostaa hyvin paljon se, erät ovat puolesta toiset vastaan. Ja esimerkiksi Mali, Libya ja Syyria ovat asioita, jotka kiinnostavat erittäin paljon suurta yleisöä, ei vain Ranskassa. Hyvät kollegat, kaikki mahdollisuudet ovat olleet käsittelyssä näistä on keskusteltu kyllä kaikkialla myöskin Briteissä, ja tämä on meidän roolimme parlamentin jäsenenä. Joten Atalanta ei mitään salaisia päämääriä Atalantan suhteen ole ikinä ole ollut. Se, että Atalantan tarkoitus on suojella kauppa laivoja, jotka kulkevat tuolla alueella, tämähän on aina ollut aivan selvää. Ei tässä kyseessä ole vain Euroopan unionin taloudellinen intressi. Kaikki tuolla alueella kulkevat kauppa-alukset voivat hyötyä tässä suojelusta. mutta Atalanta pyrkii välttämään mitään erityistoimia. Tarkoituksena on suojella kaikkia kauppa-aluksia. Ja tämä ohjelma on ollut hyvin suuri kansainvälinen menestys. Kansalaisjärjestötkin ovat sitä kiittäneet. Ei mitään epäselvyyttä tästä minun mielestäni ole olemassa. Edustaja Campbell. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö on erittäin hyvin kirjoitettu ja se on selkeä, mutta se on hyvin masentavaa luettavaa, pelkään pahoin. Suunta menee aivan hakoteille, ja tämä on valtava askel kohti yhtenäistä armeijaa. Tämä on piilotettua tämä pyrkimys ette voi sanoa suoraan, että haluatte yhden yhtenäisen eurooppalaisen armeijan, eurooppalaisen supervaltion. Ette voi sanoa tämän suoraan, eikä rivien välistä. Minä tiedän, että tähän te pyritte mukaan luettuna kansanpuolue. Ja varsinkin kansanpuolue tähän pyrkii. Pistin merkille, että valiokunta yhtäkkiä on kovinkin innostunut viemään eteenpäin Lissabonin mukanaan tuomia toimia muidenkin mietintöjen yhteydessä muillekin osa-alueilla – minä huolestuttaa tämä ilmiö suuresti. Täällä puhutaan puolustusministerineuvostosta ja pysyvästä yhteistyöstä turvallisuus- ja puolustusasioista ja jatkuvasta puolustusprosessista. Tämä pitäisi jättää kyllä kansallisvaltioiden hoidettavaksi. Ei tämä asia kuulu EUlle. Ja olisi väärin, täysin väärin lähteä tälle tielle. Ja sanotaan, että pitäisi investoida enemmän. Tämä on päällisin puolin loogista, koska valtiolla ei ole varaa investoida, niin sitten Euroopan täytyy investoida enemmän. Mutta mistä se raha tulee? Mistä saadaan valtavasti lisää rahaa EUn budjettiin, että voidaan puolustusta rahoittaa? Kysynpä vain, mitä taistelujoukkoihin tulee? Pelkään pahoin, että tämä sanankäyttö tässä on macho kansallismielistä kielenkäyttöä. Tässä puhutaan, että meillä täytyy olla eurooppalaisia joukkoja, niitä täytyy käyttää, meidän täytyy vuodattaa verta. Tämä on väärin, varsinkin kun muistellaan ensi vuonna ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Tämä on täysin väärin, täysin, täysin, täysin hämmentävää ajattelua, väärää ajattelua, varsinkin sosialistien puolelta. Tämä täytyy kerta kaikkiaan nyt lopettaa tällainen ajattelu. Ei tämä ole sitä, mitä ihmiset odottavat kansallista jäsenvaltiota. Pikemminkin kyse on kansallista itsemäisyyttä oikeudesta. Ei ole kyse vain isosta Britanniasta, vaan muidenkin maiden itsemääräämisoikeudesta. Arvon kollegani tässä häiriköi. Ainoa hyöty tästä mietinnöstä on se, että tämä helpottaa Ison-Britannian li- lähtemistä EU-sta. Tämä tekee sitä todennäköisemmin. Herra Duffin oma puolue aikoo tarjota kansanäänestyksen ja työvan puolen menee mukaan tähän. Ja mikäli tälle tielle lähdetään, niin te kyllä ajatte Ison-Britannian väijämättä ulos EU-sta ette tätä välttämättä halua, mutta mitä, minä kyllä haluan tätä. Mutta näin tulee kyllä tapahtumaan, mitä tällaisella tavalla jatketaan ja viran näitä federalistisia näkemyksiä eteenpäin. Ja pusketaan tätä samaa tietä eteenpäin. Kyllä, kyllä, kyllä. No, jos tämä täl, näin tällaiseksi menee, niin kyllä me lähdetään täältä. Euh, euh. Sallikaa nyt minun kuitenkin sanoa tämä te tässä annatte edustaja Koppan mietinnölle sellaisia tulkintoja, jotka menevät kyllä aika pitkälle mielestäni. Ymmärrän pelkonne ja vastahakoisuutenne. Ajatus, voinko jakaa ranskalaisen ajatuksen eurooppalaisesta armeijasta, jota hirvitys sentään johtaisi eurooppalainen eurokraatti. No, kyllähän Amerikassakin on armeija, jota kongressi johtaa. Ja tämä häiritsee tätä paljon vähemmän, kun otetaan huomioon, mitä esimerkiksi Syyriassa tällä tapaa tällä hetkellä tapahtuu ja kun katsomme kuinka päätöksenteko sujuu natossa ja kuinka se sujuu amerikassa ja euroopassa niin minä kyllä tässä esitän kaikenlaisia kysymyksiä en ole aivan varma että sotilaalliset seikkailut, johon amerikkalaiset ystävämme meidät äh, ovat viime vuosina vieneet, ovat olleet kovinkaan hienoja menestyksiä, mutta no, toivoisin, että edustaja Kopan mietintöä arvioitaisiin sellaisena kuin se todella on, eikä annettaisi sille jonkinlaisia poliittisia tarkoituksia tai tulkintoja, vaikka tämä olisinkin ystävällismielistä taistelua. Tämä menee ehkä hiukan liian pitkälle. Muistakaa nyt, se, mitä tässä mietinnössä on, on hyvin pitkälle vain sitä, mitä perussopimuksessa on mukana. Ja perussopimus on ratifioitu. Sen jälkeen kaikki voivat eh, käyttää omaa arviointiaan, mutta ei tässä nyt pidä mitään valtavia fantasioita ruveta kehittelemään tämän mietinnön suhteen. Reject the Treaty of Lisbon, but I mean... No, ei luonnollisestikaan emme kannata Lissabonin sopimusta, mutta tosiasia nyt on kuitenkin, että meidän täytyy toimia sen mukaisesti. Michael, sinä puhuit Balkanista. Älä unohda kuitenkaan äh, nämä, näitä viimeitä tapahtumaa äh, Balkanilla, jota nämä kaksi äh, iskua, jotka NATO teki. Se täytyy vain muistaa. Haluaisin vain palata näihin viittauksiin pääsihteeri Rasmussenin. En nyt tässä halua hänen mainettaan millään muotoa pilata, mutta hän, hän kävi täällä valiokunnassakin, ei sitä niin kovin pitkä aika ole. Ja kuten yleensä, kun hän puhuu EU-tyyppisille yleisölle, niin hän luonnollisesti äh, puhuu äh, tällaisia EU-mantroja ja sillä tavalla meitä miellyttää. Ja hän teki tämän luonnollisesti hienolla tavalla. Hän on kohtelias myös ja niin odotetaan olevankin. Geoffrey, haluatko uskoa, haluatko saada meidät uskomaan, että ei hän tarkoita mitä sanoo? No ei, ei, ei. You have to look at what. Täytyy katsoa, mitä hän oikeasti sanoo. Ja saanko nyt vielä sanoa se, että pyydetään Euroopan maita tekemään enemmän, ei se ole mikään uusi asia liittyen mihinkään jenkkien juttuihin tai muuhun höpinään. Ei, vaan viimeiset 60 vuotta on yritetty saada eurooppalaiset tekemään enemmän. Ja sinäkin sanoit, että, että, että me emme halua olla riippuvaisia USAsta. No ei, ei. Ja sehän takia esimerkiksi Isolla Britannialla on oma ydinasepelotteensa. Emme me tule koskaan täysin olemaan riippuvaisia Amerikasta tai luottamaan heihin täysin. Mutta tämä antiamerikkalaisuus kyllä kuuluu ja heijastuu monista näistä keskusteluista. Mutta toinen asia, jonka haluan vielä ottaa esiin. Anders Fogh Rasmussen, kun hän puhui Vilnassa, kaikki nämä kohteliaisuusfraasit yms yms, kyllä hän pyysi Euroopan maita tekemään enemmän ja hänen viimeiset sanansa siteeraan kun me matkustamme, meidän täytyy olla varovaisia, että me emme työnnä toisiamme tieltä tekemällä samanlaisia projekteja. Meillä ei ole siihen rahaa eikä meidän veronmaksajilla ole siihen kärsivällisyyttä. Yhteistyötä, ei päällekkäisyyttä, on tie menestykseen ja te parlamentaarikkoina olette kriittisiä tämän toteuttamisessa. Näin hän sanoi Vilnassa. Kiitos. Kiitoksia. Sanoisin vain yhden sanasen, koska tämä on aihe, joka on lähellä lähellä minun sydäntäni. Täällä alivaliokunnassa on hyvin kiihkeitäkin keskusteluja välillä. Tämä kahdentaminen, päällekkäisyys, tämä on sana, joka aina tulee uudelleen ja uudelleen pintaan ja sillä äm, pyritään viemään pohjaa kaikenlaiselta eurooppalaiselta puolustuspolitiikalta. Mutta eihän meillä ole kahta armeijaa missään, niin Ranskassa ole eurooppalaisia ja ranskalaisia joukkoja. Se, onko sitten joukoilla Naton tai EUn lippu kullakin hetkellä, tämähän tapahtuu poliittisten kriteerien mukaan. Olen pahoillani, mutta tietyissä tilanteissa ei Naton joukkoja voitaisi käyttää. Tietyissä paikoissa ei voi niitä käyttää. Tietyt maat eivät koskaan ota vastaan mitään äh, Naton lipun alla kulkevia joukkoja, mutta ne ottaisivat EUn lipun alla kulkevia joukkoja vastaan. Mikä Galea tässä mainitsi? Niin. No, jos tämä nyt teitä miellyttää, niin sanokaamme näin. Tietyissä maissa tilanne on sellainen, että niiden suhteen tietyt Naton jäsenmaat esittäisivät vetonsa ja esimerkiksi jos Malin operaatio olisi käyty Naton lipun alla, kaikki Naton jäsenet eivät varmaankaan olisi sitä tukeneet. Uskoisin näin. Ja epäilyksiä saattaa esimerkiksi syntyä välillä Turkin NATO-roolin suhteen tietyissä maissa – Olemme samaa mieltä siitä, että NATO ei voi mennä kaikkiin maihin. Eikä NATO aina ole kaikkien sopivin puitteissa toimia tietyissä geopoliittisissa olosuhteissa. Tämä on siis keskustelu, jota voidaan aina käydä. Edustaja Lisek ja sitten, sitten Ruokopa. Sorry, it's just constructive proposal. I... Rakentava ehdotus vain. Muistaakseni viime vuonna Erilaiset aivoriihet ja säätiöt ja muut järjestivät lukuisia keskusteluita suhteesta Naton ja EUn sotilasrakenteiden välillä ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, mutta vaikuttaa siltä, että tämän keskustelun valossa tämä ei vielä riitä täällä parlamentissa. Aika on aina liian vähän, koska meidän täytyy aina mennä toiseen aiheeseen. Ehkä alivaliokuntamme pitäisi järjestää erillinen kuuleminen tai keskustelu tästä aiheesta. Tämän ehdotuksen tekisin. Tulevuudessa voitaisiin järjestää tällainen tilaisuus, jos olisi Naton henkilöstöä, jonkinlaista aivoriihitoimintaa, voitaisiin harjoittaa erinäisten asianosaisten kanssa, koska ei riitä, että me keskenämme tätä, vatvomme tätä asiaa. Mikä näiden koneiden rikkojen nimi olikaan? Luddiititko? Alors, conclusion par notre rapporteur. Kehitystä vastustajien. Conclusion. No, eh, esittelijä Koppa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni tämä keskustelu on tälläkin tarpeellista. Myöskin Eurooppa-vaalia silmällä pitäneen on täysin samaa mieltä Liisekin ehdotuksesta. Meidän täytyy kerta kaikkien keskustelemaan tässäkin valiokunnassa. Ja enemmän yleisestä näkökulmasta, käsin ei pelkästään teknistä seikoista, koska joskus ei me näe metsää puilta. Takerromme yksyskohtiin ja äänestäjienkin täytyy ymmärtää, missä mennään. Herra Van Orden, Yhdysvaltojen joukkoihin liittyvä ongelma Euroopassa on se, että he eivät ole välttämättä kiinnostuneita niinkään EU-asioista, vaan pikemminkin huomioissa kiin, kiin, siirtyneet merelle. Viimeisetkin amerikkalaiset tankit ovat lähteneet, joten meidän tarvitsemme omia joukkoja. Kyllä, kyllä. But. Välihuutoja ilman mikrofonia. Mutta antakaa taistelujoukkoille mahdollisuus meidän täytyy suhtautua joustavasti ja niin täytyy voida tehdä työtä siellä, missä se on tarpeellista. Ja tähän me haluamme päästä kaksinkertaisuudesta, sitten päällekkäisyydestä. Olen täysin samaa mieltä Danjanin ja Van Orden näkemysten kanssa. Meidän täytyy olla järkevää lähestymistapa ja välttyä päällekkäyksyyksiltä. Joskus meillä on sellainen tunne, että me pelkästään vain toistamme asioita ilman, että on mitään sisältöä keskusta. Me täytyy tehdä asioita, eikä pelkästään sanoa, että ei me tarvitse eurooppalaisia joukkoja, vaan täytyy selittää, miksi niitä tarvitaan ja esittää konkreettisia ehdotuksia ja konkreettisesti todeta, mistä on kyse ja innetä mitään päällekkäisyyttä ei synny. Älä mölöä ilman mikrofonia. No. Tarkoitatteko NATOa? Now, oh, please. Keskustelu ilman mikrofonia. Olkaa nyt hyvä, herra Van Orden, ja olkaa hiljaa, herra Campbell. Pysyvät rakenteet ja yhteistyö, Pesko, se on mainittu Lissabonin sopimuksessa. En halua tästä minkälaista keskustelua. Tämä lukee perussopimuksessa. Meidän täytyy pistää perussopimus täytäntöön. Piste. E, ei enempää eikä vähempää. Haluamme, että Iso-Britannia pysyy EU-ssa, mutta Ei siten, että se pistää kapulota rattaisiin, kun EU pyrkii näyttelemään merkittävän rooli maailmaan. Kaikilla on kustannuksensa. Teidänkin täytyy kantaa osa kustannuksista. Meidän täytyy päästä eteenpäin. Ja tämä on erittäin tärkeä asia ison britannia mutta myöskin EUn kannalta. Joten muuten Atalantasta tietystikin olen Van Ordenin kanssa samaa mieltä. Se suojelee kaikkia aluksia tietystikin. Se suojelee myöskin öljytankkereita. Tiedämme, että viime aikoina hyvin monet öljytankkerit joutuivat merirosvojen kynsiin ja turvallisuus oli vaarattuna vaarassa. Miksi olemme sitten, miksi tunnemme syyllisyyttä tästä, kun turvallisuus on uhattuna merirosvouksen takia meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan? Tämä on täysin päivänselvää. Sitten budjetista. Budjettikysymys on hyvin arkaluontoinen minunkin poliittisen perheeni sisällä vihreissä. Ja koko keskustelu kun me sanomme, että täytyy tehdä leikkauksia sotilaspuolellekin. Tämä on herkkä kysymys. Me vastustamme leikkauksia, jotka vähentävät toimintavalmiuksia, joita tarvitaan kansalaisten puolustamiseksi, ja meidän täytyy selittää, mistä on kyse. Uskon, että kyse on kokonaisesta tiedotuspaketista, tiedotusstrategiasta. Täytyy kertoa ihmisen, mistä on kyse. Minun omaa poliittista ryhmäni usein kritisoidaan tästä. Meidän täytyy avoimesti keskustella asioista, eikä lakaista asioita matonalle. Puolustusasioita. ovat yksi aihe, josta täytyy paremmin tiedottaa kansalaisille ja valitsijoille. Kypros tietystikin on avainkysymys EU-NATO-suhteiden kannalta. Emmekä odota, että nämä kaksi instituutiota pystyvät koordinoimaan ja tekemään yhteistyötä juohevasti. Toivomme että jossakin vaiheessa läpimurto tapahtuu tässäkin suhteessa. Rova Lösing. Viimeiset sanani teille. Kun puheen ideologiasta, ei tämä ollut mikään loukkaus, vaan erilainen lähestymistapa siihen rooliin, joka YTPllä on. On tärkeää muuttaa näkemyksiä ja löytää yhteistä säveltä aina kun se on mahdollista. Ja olla sitten eri mieltä niistä asioista, joista ollaan eri mieltä. Ei minä tarkoita tarkoita tätä mitenkään kielteisessä sävyssä. Rova Kronberg on lähtenyt jo, mutta minun täytyy vastata Frontexia koskevan kysymykseen. Frontex ei ole YTPn piirin kuuluva operaatio, mutta se on hyvä esimerkki siitä, kuinka ulkorajojen suojelu voi edesauttaa asioita. Tämä oli minun pointtini tässä suhteessa. Kiitoksia kaikille. Jään odottelemaan teidän tarkistuksianne ja ehdotuksianne. Ja mitä enemmän voidaan tehdä yhteistyötä, sen parempi. Tulkaa ihmeessä minun pakeilleni, koska yhteinen eurooppalainen näkemys täytyy saada, eikä eri poliittisten ryhmien välisiä näkemyksiä pelkästään. Merci beaucoup. Alors, euh, merci. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä keskustelu tulee jatkumaan. Muistuttaisin teitä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 24. syyskuuta, siis 24. syyskuuta kello 12. Ja me tulemme 14. lokakuuta käymään toisen keskustelun tästä asiasta. Nyt voitte teroitella omia argumenttejanne toista kierrosta varten. 14. lokakuuta. Toivomme, että mietintö 17. lokakuuta hyväksytään Afetissa ja sitten se käsitellään marraskuun täysistunnossa. Siirrymme seuraavaan mietintöön, joka on yhteyksissä tähän ensimmäiseen. Kyseessä on Mikael Gallerin mietintö Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan suojelusta. Siis Euroopan puolustuksen teollisen teknologisen perustan suojelu. Ja meillä on sama aikataulu ja hyvin läheistä yhteistyötä ITRA-valiokunnan kanssa – artikla 50 mukaisesti. Ja myöskin tässä sisämarkkinavaliokunta antaa oman lausuntonsa. Luonnollisesti otamme mietintöön mukaan komission heinäkuun tiedonannon ja komission jäsen Barnier on lausunut kantansa. Olemme sen kuulleet ja tunnemme sen nyt. Mikael, voit esitellä mietinnön, ole hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja ja oli todellakin sattuma, että minun eh, vierailijaryhmäni tuli juuri nyt tänne sisään. Eihän tätä nyt voitu etukäteen suunnitelma, eh, vaikkakin se olisi ihan hauskaa. No, Tämä mietintö Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta on yksi pyrkimys laatia tavallaan hieman pohjaa tähän joulukuun puolustushuippukokoukseen. Ja parlamenttihan on täällä sitä jo aikaisemmin puhunut nyt. Kiittäisin teollisuusvaliokunnan Javier Odin lausuntoa ja Ildiko Kalpeltsin lausuntoa. Ne, tämä yhteistyö on ollut hyvin tehokasta näiden kollegoiden kanssa. Pidän myös äh, hyvänä komission osallistumista 24. heinäkuuta ja komission äh, edustajille, jotka mahdollisesti ovat paikalla. Haluaisin vakuuttaa teille, että teemme parhaamme, jotta teidän äh, ehdotuksenne todellakin saadaan mukaan ja täytäntöön pantua. Mehän olemme tästä jo keskustelleet avainsana kriisi lähistöalueilla, viesti USAlle, USAlta hoitakaa itse naapurustonne ja lisäksi se tosiasia, että meillä on ollut hyvin epäkoordinoituja leikkauksia arvioissa ja ylipäätään uudistuksia ja muutoksia. Me olemme myös pelänneet oman teollisuutemme heikentymisen puolesta sen vuoksi, että hyvin paljon yrittäjyyttä siirtyy kolmansiin maihin. Ja jos katsotaan näitä viimeisimpiä uudelleenjärjestelyitä ja mitä Tom Enders sanoi, hän sanoi, että me lähetämme meidän insinöörimme sinne, missä heitä tarvitaan ja kun he ovat poissa, niin he ovat poissa. Eli meidän yrityksemme monilla alueilla lähtevät kasvaville, laajentuville markkinoille muualle. Miten me toimimme tässä nyt sitten unionina 2004? Puolustusvirasto perustettiin vastauksena tälle ongelmat liittyvät talouteen silloin, eikä tämä ole minkäännäköinen hankintavirasto, se on ihan selvä. Me annamme sille muita tehtäviä. Ja se, että EDA ei ole saanut yhtään lisärahoitusta, ei ole hyväksyttävissä. Tätä täytyisi hieman sopeuttaa. Jo vuodesta 2007 meillä on ollut me saimme komission tiedonannon strategiasta paremmasta ja voimakkaammasta eurooppalaisesta puolustusteollisuudesta ja samoin edan vastaava strategia. Mutta 2007 tämä joka hyväksyttiin. Sen jälkeen ei ole kuitenkaan ollut minkäännäköisiä täytäntöönpanokertomuksia ja minusta se on kyllä kritisoitavaa. 2000 2009 me sain, äh, astui voimaan tämä puolustuspaketti ja varustelu sisämarkkinoiden päätökseen vieminen äh, odottaa toteutumistaan. Ja se, mitä minä tässä hieman kritisoisin komissiota, on se, että 346 artiklaa ei ole tässä niin vahvasti toimeenpantu se on äh, artikla, jossa jäsenvaltiot voivat huomioida omat äh, kansalliset äh, intressinsä myös sisämarkkinoilla. Ja kaikkihan tätä mielellään sitten hyödyntävät, eivätkä toimi välttämättä sitten perustamissopimusten hengen mukaisesti. Tämän mietinnön ajatuksena meidän lausunnon ajatuksena on se, että meidän täytyisi yhdessä äh, huomioida se, että me tarvitsemme yhteistä varustelupohjaa yhteiselle puolustus- ja turvallisuuspolitiikalle. Ja sen vuoksi meillä täytyy olla mahdollisuus äh, myös äh, varmistaa YTPP-missiot. Emme me voi tässä vain päättää asioita ja sitten ei kuitenkaan toteuteta mitään. Pitkällä aikavälillä tämä ei ole mahdollista. Me olemme hyvin pitkälti yksimielisiä siitä, että kaikkien toimijoiden täytyy ponnistella enemmän, oli sitten kysymys tarjonnan tai kysynnän puolelta. Ja meidän tulee välttää sitä ja estää se, että tämä teollisuus siirtyisi kolmansiin maihin. Tällä mietinnölläni yritän antaa eurooppalaisia vastauksia. Meidän täytyy selventää, mitä meillä on mitä jäsenvaltioilla, mitä meillä on. Ja meillä pitäisi olla tällainen eurooppalainen puolustus tavallaan seurauskertomus tämän huippukokouksen jälkeen. Euroopan valkoinen, tämä valkoinen kirja ja strategiset haasteet ovat yksi asia. Ja minun mielestäni me tarvitsemme tässä eurooppalaista puolustusprosessia ja siinä täytyy huomioida seuraavat asiat. Ensinnäkin eh, vaatimusten harmonisointi ja kysynnän vakiinnuttaminen. Ja sitten se, että koulutus eh, olisi myös harmonisointua ja kaikkein tavoitteena pitäisi olla se, että meillä on hyvää yhteen toimivuutta kaikkien kesken, koska ei ole mitään järkeä siinä, että jokainen tekee omansa ja sitten mietitään, minkä takia järjestelmät eivät ole yhteensopivia. Meidän tulisi ottaa oppia vanhoista ongelmista. Esimerkiksi tämä helikopteri alun perin ajatukset olivat erittäin hyvät, ja siinä oli kysymys silloin itse asiassa kansallisista lähtökohdista. Eli siis sinällään tarkoitus oli se, että, että voitaisiin tilata tavallaan samanlaisia yhteensopivia ää, välineitä ja jotka sopisivat kaikille maille eri tehtäviin, koska ei ole järkeä, että tulee liikaa kaiken näköisiä erilaisia välineitä. Tärkeää olisi myös se, että meillä on yhteinen eurooppalainen standardisointi ja sertifiointi. Meidän täytyisi helpottaa sertifiointia rajat ylittävästi ja edistää eurooppalaisia sertifiointeja. Ja sen lisäksi toimitusvarmuuden turvaaminen on yksi tärkeä asia. Se on asia, joka on huomioitava Ja siinä täytyy huomioida teollisuus, teollisuustuotanto myös kolmansissa maissa. Eli tässä on oikeastaan enemmän kysymys näistä tehtaista, ei niinkään näistä valtioista. Mitä kolmansissa valtioissa tuotetaan. Sitten äh, meidän täytyy miettiä tätä toimitusvarmuutta. Voisivatko jäsenvaltiot yhteydessä? yhteisesti tehdä sopimuksia ja antaa tällaisia ähm, vientitakkeita. Se ainakin äh, helpottaisi EUn laajuista toimitusvarmuusjärjestelyä. Ja me, meillä voisi olla myös syvempää, lähempää yhteistyötä esimerkiksi Schengen-valtioiden kesken tai eurovaltioiden kesken, niin kuin meillä on, ja se voisi ehkäpä myös tällä alueella olla mahdollista. Sitten meidän täytyy myös olla tällaista avainteollisuutta ja perusteollisuutta. Me tarvitsemme siviili, so, tavallaan tällaista siviili perusvalmiutta edalle myös, jotta me voimme toimia paremmin yhdessä. Sitten vielä tutkimus ja kehitys. Minä kiitän tässä kollega Elleriä siitä, että Horizon 2020 tavoitteessa tämä tutkimus ja kehitys on myös huomioitu. Ja tämän täytyisi nyt viedä sitten konkreettisiin tuloksiin. Ja pidän hyvänä komission ehdotusta siitä, että se on ryhtynyt valmisteleviin eh, toimenpiteisiin eh, puolustusteollisuuden kohdalla. Meillä täytyy olla tarvittavat eh, varat tähän niin, että artiklan 185 pohjalta voidaan toimia Ja kun neuvosto ja parlamentti vuonna 2009 hyväksyivät puolustushankinnosta ja puolustustarvikkeiden siirrosta äh, sopimukseen 346 artiklan pohjalla, niin äh, kansalliset hankintavirastot äh, ovat nyt lähteneet käyttämään Euroopan laajuisia tarjouskilpailuja ja hankintoja, yhteishankintoja. Ja tämä on ollut oikeastaan lävitse kaikkien virastojen Sisämarkkinoita ei saa vaarantaa niin, että tavallaan on liikaa eh, byrokratiaa. Eli jos eh, halu ja tahto on olemassa, niin byrokratia ei saa kaataa näitä, tätä yhteistyötä. Haluaisin mainita Ruotsin tässä, joka hankintaprojekteissa nyt eh, on pyrkinyt katsomaan, olisiko mahdollista tehdä nimenomaan Euroopan laajuisesti kaikki hankinnat ilman, että kuitenkaan vaarannetaan kotimaan markkinoita. Eli tässä on tämä minun ehdotukseni. Ja odotan nyt tässä sitten rakentavia ehdotuksia tai muitakin ajatuksia. Merci. Euh, Kiitoksia. Annan seuraavana varjoesittelyyn puheenvuoron edustaja Semki. Euh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin aluksi lämpimästi kiittää herra Gaaleria toteamalla, että kun katson tätä mietintöluonnosta, jonka hän on laatinut, niin näen tämän erittäin myönteisessä valossa. Hän perustelee näkemyksiään erittäin hyvin ja tavoitteetkin ovat kohdallaan. Tietystikin me tarvitsemme vastuuntuntoista keskustelua teknisestä ja teollisesta perustasta. Ja nyt on aivan oikea hetki laatia tämä mietintö. Mikäli tarkastelemme Euroopan unionia, tiedämme, että monet poliitikot eri puolella unionia keskustelevat juuri tästä samaisesta aiheesta. Tämä on yksi osa-alue, jolla meidän täytyy tehdä myönteisiä päätöksiä ja löytää myönteisiä ratkaisuja. Tämän sanottuani haluaisin huomauttaa, että muutama ongelma tässä kyllä vielä piilee ja niitä täytyy vielä työstää. Mainitsen niistä nyt kolme. Ratkaisuilla saattaa olla vaikutusta kaiken kaikkiaan tämän asiakirjan luonteeseen. Muuten tämä teksti on kyllä oikein hyvä. Täytäntöönpanokin toteutuu. Tämä täytäntöönpanon toteutuminen riippuu myöskin siitä, mitä ratkaisuja löydetään vielä olemassa oleviin ongelmiin. Aion nyt mainita nämä ongelmakohdat vielä, ne joista kenkä puristaa. Kenties tämä ottaa myöskin jotakin jäsenvaltiota tulemaan mukaan tukemaan tätä mietintöä. Ensimmäinen keskeinen seikka on seuraava. Eri puolella Euroopan unionia vallitsee tilanteita, joissa jotkut maat, kuten Ranska, Yhdistyskunnaskunta, Ruotsi, Italia, nämä ovat maita, joissa 80 prosenttia, 80 prosenttia keskitytään puolustukseen. Tai 80 prosenttia puolustusteollisuudesta on juuri noissa maissa. Meidän päätöksemme vahvistaa vastaavat teollisuutta niissä maissa, joissa sitä jo on. Meidän täytyy luoda kuitenkin sellaiset olosuhteet, että muutkin maata, koska jäsenvaltiot on 22 pelkästään nämä kuusi, joissa 80 prosenttia puolustusteollisuudesta on. Näissä 22 muussakin jäsenvaltiossa pitäisi olla mahdollisuutta kehittää joitakin jonkin so- tyyppistä puolustusteollisuutta. Lisäksi meidän täytyy löytää kestäviä ratkaisuja, jotka ovat asianmukaisesti tasapainossa. Puolalla esimerkiksi on hyvinkin paljon kokemusta offsettingistä. Me katsomme, että offsetting on yksi tapa, jolla voidaan suhtautua uuteen teknologiaan. Tämä on yksi pointtini. Ja toinen pointti on seuraava. Täytyykö meidän käsitellä tällaisia asioita turvallisuusministeriön neuvostoissa? Kun me tarkastelemme puolustuskapasiteettia tai toimintavalmuutta, uskoakseni tällä hetkellä ei me suhtauduta asiaan parhaan tavalla. Ensinnäkin pitäisi pohtia eurooppalaisen puolustusviraston roolia, koska sillä on kokemusta edellä. Tiedän, että edellä on tullut vaikeuksia niin vaikoina, mutta Uskokseni, me voisimme vahvistaa juuri edän roolia. Ja sitten kolmas huomioni liittyy puolustuspotentiaaliin. Meidän täytyy pohtia seuraavia seikkoja tämän yhteydessä. Minkä tyyppisistä yrityksistä on kyse? Minkä tyyppiset yritykset toimivat puolustussektorilla? Emme ole riittävästi määritelleet niitä yrityksiä, jotka toimivat puolustussektorilla, mitkä kaikki kuuluvat tämän piiriin. Ja tämä saattaa johtaa ongelmiin myöhemmässä vaiheessa. Olen Lisetskille lähettänyt tekstiviestin, tai olemme tekstailleet keskenämme. Tämä on ehkä tylsää teidän mielestäni, mutta olen kuullut, että esimerkiksi Alankomaissa on tehty päätös ostaa joukko hävittäjiä huippu suihkuhävittäjiä armeijan käyttöön ja muissakin maissa on tehty tällaisia hankintapäätöksiä. Ne ovat amerikkalaisia koneita. Eikö meidän pitäisi keskittyä enemmän ostamaan amerik- eurooppalaista tuotantoa kuin amerikkalaisia hävittäjiä? Tämä vain kysymyksenä. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Duff. I also work... Paljon kiitoksia. Minäkin tervehdin tätä mietintöä ilolla. Se on tärkeässä osassa tässä kattavammassa lähestymistavassa, jota me parlamenttina kehitämme turvallisuuteen, turvallisuus- ja puolustusalan asioihin. On melko oikein syyttää jäsenmaita siitä, että ne antavat puolustusvirastolle lisätehtäviä antamatta sille lisää rahaa tai mikä yhtä tärkeää todennäköisesti ilman, että sillä olisi riittävä poliittista luottamusta, ilman että ne luottaisivat puolustusviraston toimintaan riittävästi. Ja minä ehdottaisin, että tulevassa arvioinnissa, joka on tulossa melko piakkoin, Euroopan puolustusviraston tilanne ja sen tilasuhteessa hallituksiin pitäisi selventää. Komissiolla pitäisi olla paljon lujempi ote puolustusvirastosta ja sen toiminnasta. Äh, haluaisin kysyä, pitäisikö meidän tässä puhua Turkista. Me olemme puhuneet Kyproksesta ja NATO-kysymyksestä tässä Kopan mietinnössä, mutta on selkeä heikkoutta siinä, että rakennamme Euroopan puolustuksen teollista perustaa, mutta emme pysty löytämään mahdollisuutta ottaa myöskin Turkkia tähän prosessiin mukaan. Olisin tässä kiinnostunut kuulemaan, mikä edustaja Gallerin mielipide tähän asiaan olisi. Kiitoksia edustaja Kronberg. Thank you. Kiitos. Mekin pidämme tätä mietintöä hyvänä ja olemme samaa mieltä, että nykyisten ongelmien sydän puolustusmarkkinoilla on nimenomaan se, että yritykset vievät tuotteita tavalla, joka on ristiriidassa meidän intressiemme ja ajatustemme kanssa. Ja tätä kautta myös heikennetään EUn politiikkaa, demokratian, ihmisoikeuksien ja kehityksen alalla. Sirpaloituminen on tämän ongelman ydin ja kysymys kuuluukin, millä tavalla me löydämme sellaisia ratkaisuja, joilla voimme estää tätä sirpaloitumista ja millä tavalla rakennamme tarvittavaa luottamusta, jotta voimme välttää päällekkäisyyttä, ylikapasiteettia ja sirpaloitumista. Me tuemme näitä ehdotuksia sertifiointikysymyksessä ja puolustuspakettikysymyksessä. kysymyksessä mitä tulee sitten äh, hankintapuolelle, siinä on paljon tekemistä, en tiedä onko tämä totta, <clears throat> mutta olemme kuulleet raportteja siitä, että tulevana kymmenen vuotena tulee olemaan 20 erilaista ähm, tällaista äh, sotilasajoneuvoa, panssariajoneuvoja, jotka, äh, joiden kautta pyritään harmonisoimaan kansallisia standardeja. Sen lisäksi olemme kuulleet raportteja tarjouskilpailun puolelta, että Romania haluaisi ostaa vanhoja taistelukoneita, eikä kuitenkaan ole tehnyt tästä tarjouskilpailua. Eli esimerkiksi Ruotsin GRIP ei kykene osallistumaan tähän. Ja minun mielestäni tässä rikotaan vuoden 2009-89 EU-direktiiviä ja tällä tavalla voidaan strategisesti heikentää EUn puolustusteollisuuden pohjaa. Rahakysymys on aina hankala, mutta me emme tue sitä, että EUn tutkimusohjelmiin otettaisiin puolustus mukaan. Tiedätte, herra Pasku aikaisemmin sanoi, että siviili- ja sotilasteollisuus ovat hyvin lähellä toisiaan ja innovaatio ei välttämättä kuulu yhteen tai toiseen. No, minä tues, opiskelin Venäjällä kylmän sodan loppumisen jälkeen jonkun aikaa, mutta on hyvin vaikea tehdä tätä eroa, se on totta mutta on tapauksia, joissa, jotka ovat hyvin selkeästi vain puolustus- ja sotilaallisen edun nimissä, niin silloin sen ei pitäisi kuulua eu tutkimusprosesseihin tai projekteihin. Minusta jäsenvaltioiden täytyy antaa itse tukensa ja koota resurssinsa Tämä olisi mielestäni parempi keino luoda myös luottamusta. Jos EU rahoittaa jotakin, mutta jos nähdään, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä esimerkiksi tutkimuksen alalla, niin minä luulen, että se olisi tavallaan se avain, jolla voitaisiin luoda sitä luottamusta, joka meiltä tänä päivänä puuttuu. Mutta odotamme mielenkiinnolla tätä mietintöä ja myös keskustelua. Kiitos. Merci, Madame Lösing. Kiitoksia edustaja Löysin. Ja, vielen dank. Kiitos. Monia perustavanlaatuisia seikkoja mainittiin jo tässä keskustelussa, joten haluaisin heti aluksi todeta, että haluamme jotakin lisäyksiä ja täsmennyksiä tähän tekstiin ja keskittyen tässä nyt vain rakentaviin ehdotuksiin. Gallerin mietintöehdotuksessa voimme havaita, että vastataksemme kysyntään yritysten pitäisi viedä enemmän tavaroita kolmansiin maihin. Ei pelkästään ole ylikapasiteetin purkamisesta, vaan selkeästi on tarvetta sille, että puolustusteollisuus ryhtyy myöskin viemään tuotteitaan. Tämä johtaisi myöskin siihen, että viennin valvontaa pitää vahvistaa. Mietin, se ei kuitenkaan mainita tätä. Ja miksi ette ole suhtautunut tähän rakentavasti, kun parlamentilla on esimerkiksi mietintö, jossa tätä voitaisiin käsitellä. Myös olisi erittäin tärkeä, tärkeää, mikäli tämäkin seikataan mukaan tähän mietintöön. Ja voin myötä vaikuttaa siihen, että tämä tekstin osa tulee tänne mukaan. Herra Kallar viittasin vielä siihen, mitä Rova Kroonberg totesi. hieman täsmentää. Kohdassa neljä te toteatte, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionin teollisuus, avaruus ja tutkimuspolitiikalla myöskin puolustuspoliittinen ulottuvuus. Rova Kronberg jo viittasikin tähän ja kysynkin, Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että myöskin rahoituksen puolelle tämä heijastuu tämä tosiasia? Te totesit, että artikla 41, alakohta 2 perustamissopimuksessa viittaa toimiin, jotka liittyvät turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin seikkoihin, ja, ja että näitä ei pitäisi Euroopan unionin talousarviosta rahoittaa. Koskeeko tämä myöskin puolustustutkimusta? Oletteko samaa mieltä tästä tulkinnasta vai oletteko tästä eri mieltä kuin minä? Mielin kuulisin tähän myöskin muiden kollegoiden näkemyksen. Kiitos. Monsieur Tero. Edustaja Terho. Kiitos herra puhemies. Haluan oikeastaan lähinnä ilmaista tukeni mietintöluonnokselle. Nähdäkseni tämä on hyvä pohja tulevalle mietinnölle, enkä näe siinä paljonkaan huomautettavaa. Aihe on hyvin tärkeä, vaikka epämuodikas. Näen asian varsin suoraviivaisesti. Jos Eurooppa aikoo turvata uskottavan puolustuksen, toimitusvarmuuden tai olla merkittävä globaali tai edes alueellinen toimija, jos haluamme säilyttää huipputeknologian EU:ssa, on tärkeää tukea tämän mietinnön tavoitteita. En usko, että tulen juurikaan tekemään muutosesityksiä. Kiitos. Merci. Euh, Madame Coppa. Kiitoksia. Edustaja Coppa. Kiitos. Haluan äh, tässä kiittää Michael Galleria tästä mietinnöstä. Se on nimenomaan se, mitä parlamentin täytyy sanoa tässä yleisessäkin keskustelussa. Me tiedämme, että tässä vakavassa talouskriisissä sitten 30-luvun jälkeen me emme voi käyttää moraalisesti enempää rahaa ja meidän täytyy kuitenkin selittää kansalaisille, miten tärkeää on vahvistaa Euroopan puolustusteollisuuden perustaa, koska sillä voi olla merkittävä rooli innovaatioissa, tutkimuksessa ja työpaikkojen luomisessa. Suurin osa tuotteista, joita tuotetaan Euroopan Euroopan eh, teollisuudessa ovat eh, kaksi, duaalissa käytössä, kahdenlaisessa käytössä. Ja eh, kuten Kruunberg sanoi, välillä on hyvin vaikea vetää rajaa. Joten meidän täytyy pyrkiä parantamaan jäsenvaltioiden puolustusmenojen tehokkuutta ja me tarvitsemme yhteistyötä siviili- ja sotilaallisen tutkimuksen välillä niin, että silloin me rasitamme vähemmän EUn budjettia. Me tarvitsemme tehokasta ja kustannustehokasta yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken nimenomaan puolustussektorilla. Ja meille ryhmänä nämä saavutetut säästöt olisi käytetty pyrittävä eh, uudelleenjärjestelyiden sosiaalisten vaikutusten korjaamiseen. Mikä on tärkeää Gallerin mietinnössä on hänen ehdotuksensa liittyen standardisointiin ja sertifiointiin. Tämä on ehkäpä se avainviesti, joka meidän on annettava, koska tämä on myös hyvin tärkeää näinä kriisin aikoina. Meidän täytyy tehdä enemmän vähemmällä rahalla, meidän täytyy tukea tätä teollisuutta, meidän täytyy tukea innovaatiota ja tutkimusta. Ja näillä keinoilla tämä on ehkäpä se tie, jolle me pääsemme eteenpäin. Henkilökohtaisesti YTPP-esittelijänä olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön. Ja katsomme Michael Gallerin kanssa, onko mahdollisuutta löytää yhteisiä tarkistuksia tähän mietintöön samoin kuin minun mietintööni. Mutta päätavoitteena on vahva viesti ja sen vuoksi meidän täytyy löytää yhteiset pohjat ja työskennellä konsensushaluisesti. Merci. Et enfin... Kiitoksia viimeisenä edustaja Pasku. Kiitoksia. Sanoisin, että lukunottamatta sitä, että tämä ala on erittäin tärkeä, sanoisin, että mietinnön äh, hyviä puolia on se, että se on hyvin tiivis. Se todella kiinnittää huomiomme ja ponnistelumme ratkaisevan tärkeisiin aloihin. Minä tukisin tätä mietintöä. Minä ihmettelen, mitä tapahtuu, sillä ihmiset ovat ostaneet liput tappeluun ja nyt huomaavat, että tämä onkin jo ennalta järjestetty tappelu tavallaan. Meillähän on siis yhteinen kanta. Olemme samaa mieltä, EPP ja muut ryhmät alkavat olla samaa mieltä, eikä tarkoituksessa kyseessä ei ole se, että vaalit lähestyvät. Tämähän on menossa neuvostoon. Ja heijastelemme siitä syntyviä ajatuksia. Minä siis olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön ja kiittäisin sen esittelijää. Kiitoksia seuraavana esittelijä. Tarkistusten jättämisen määräaika on sama kuin Kopan mietinnössä, eli 24. syyskuuta. Ja toinen keskustelu aiheesta käydään 14. lokakuuta. Mikä on hyvä? Kiitos. Käyn nyt lävitse esityt puheenvuorot. Zemke mainitsi joitakin seikkoja ja totesi, että suuret maata kattavat 80 prosenttia puolustusbudjeteista ja puolustusteollisuudesta, että muillekin maille pitäisi antaa tilaisuus. Kyllä, kyllä. Selkeä vastaus on, että monissa maissa, miten tämä sanoisin, on tietotaitoa ja kapasiteettia, teollista kapasiteettia huolimatta siitä, ovatko nämä maat kilpailukykyisiä vai eivät. Meidän täytyy se nyt varmistaa, että emme joudu sellaisen tilanteeseen, että 346 artikla aktivoidaan vain siksi, että jokin tietty tehdas jollakin tietyllä alueella halutaan pitää pystyssä parin vuoden ajan edes. Yhtäältä rakennerahaston kautta voidaan vaikuttaa rakennemuutokseen ja siihen, että työpaikat ja teknologisen alan työpaikat säilyvät. Tämä on yksi tapa toimia. Sitten kun on ylikapasiteettia, ylikapasiteettia voidaan purkaa myöskin tällä tavalla. Tämä täytyy tapahtua ei vain pienissä maissa, vaan muissakin maissa. Suurissakin maissa on ylikapasiteettia rakennemuutos ja rakennerahastojen käyttömahdollisuus. Näissä yhteydessä täytyy aina muistaa nämä kaksi asiaa samanaikaisesti. Tätä voidaan pyrkiä välttämään ongelmilta. Oli miten oli. Yhteistyötä täytyy vahvistaa niin, että tietämys ja kapasiteetti käytetään kaikissa maissa mahdollisimman hyvin hyödyksi. Puolustushuippukokouksen jälkeen me tarvitsemme virallisen puolustusministerineuvoston kokouksen, joka pistää täytäntöön se, mistä on päätetty muiden asioiden ohella. Tämä keinotekoinen epävirallinen puolustusministerikokous yhdessä ulkoministeriöiden kanssa. No onhan sekin ihan hyvä asia, en minä sitä vastusta, mutta mikäli huippukokous antaa selkeän mandaatin, sen täytäntöönpano pitää toteuttaa virallisessa puolustusministerikokouksessa. Edä voidaan vahvistaa ja samanaikaisesti puolustusneuvosto voi toimia. Ei nämä, eivät nämä sulje toisiaan pois. Kollega Duff esitti kysymyksen. Tämä liittyi EDAN suhteen muuttamiseen suhteessa komission. Tein jo aluksi ehdotuksen että heidän henkilöstöä pitäisi rahoittaa komission budjetista käsin. Tämä on yksi mahdollisuus. Mitä sitten sanotaan Turkista tässä yhteydessä? Miten nyt tämän sanoisin? Mikäli päästään siihen, että EDA ja OKAR, eli puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestö, voitaisiin yhdistää toisiinsa ennen kuin Turkki liittyy puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestöön, sehän ei ole siellä mukana, niin tällä voitaisiin välttää se, että Turkki pystyy käyttämään veto-oikeuttaan siksi, että se on Naton jäsen. Täytyy katsoa, kuinka puolustusvirasto ja puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestö voitaisiin liittää toisiinsa, sulattaa toisiinsa. Sitten voidaan Turkki tämän jälkeen ottaa mukaan, mutta siinä vaiheessa EU voi varmistaa sen, että Turkki ei voi enää vetää petokorttia hihastaan. Kollega, kollega Kurunberg viittasi Horisontti 2020-ohjelman ja puolustus- ja siviilipuolen tutkimukseen. Kollega Koppa totesikin jo, että miltei kaikki tuotteet ovat kaksi, kaksikäyttötuotteita. Meillä on yhtenäistä politiikkaa puolustuksen saralla. Ja siksi sitä täytyy tukea. Tämä lukee perustussopimuksessa silloin, kun on kyse puolustusvälineistä. Lissabonin sopimuksessa lukee, että, että puolustuspolitiikka kulkee käsikädessä muiden politiikkojen kanssa – ja kaikki mistä päätetään muiden politiikkojen saralla ja puolustuspolitiikan puolella on aivan yhtä oikeutettua. Ja kun on kyse ulkoisesta kaupasta, kun esimerkiksi ambulansseja, kun myydään tai rakennetaan kouluja tai rakennetaan kaivoja. Ja tähän tarvitaan panssarivaunuja tueksi, niin tämä on aivan yhtä oikeutettua kuin unionin ulkoiset kaupalliset näkökohdat, joten ei tämä ole eettisesti sen paheksuttavampaa kuin muutonkaan, joten kyllä tällaista tutkimusta voidaan tukea, jotta voimme pistää täytäntöön politiikkaamme, josta on yhdessä päätetty. Katson, että mitä vienti viennin valvontaan tulee puolustuspolitiikan puolelle, mikäli haluamme lisätä vientiä. Meillä on mahdollisuuksia toimia Sen tavalla, että puolustusmateriaali ei joudu väärin käsiin. Valvontaa voidaan lisätä. Ja, mutta sitten kun tavarat siirtyvät vientimaasta kolmanteen maahan, sitten me voimme, emme voi enää valvoa mihin tavarat joutuvat. Puolustusvälineiden valvonta on olemassa, puitteet ovat olemassa ja ne ovat hyvät, paremmat kuin muualla maailmassa. Ja siksi uskon, että voin ilomielin ottaa tämän mukaan tähän tekstiini. En usko, että mitään uusia välineitä tässä suhteessa tarvitaan. Muuten olisin vain kiittää kollega Koppaa ja kollega Paskua ja sosiaalista ryhmää ja kollega Tsemkiä myöskin sitä tuesta, jota he osoittivat minun mietintöäni kohtaan. Kiitos. Bien, merci beaucoup. Euh, Paljon kiitoksia. Voimme siis keskustella tästä mietinnöstä vielä uudelleen. Yleisesti ajatellen, jos nyt palaan Mikaelin esiin tuomiin ajatuksiin, tämän huippukokouksen jälkeinen osa ja se, että tietyllä tavalla annamme nyt puolustusministereille mahdollisuuden astua tämän muodollisen tapahtuman rajojen ulkopuolelle tietyllä tavalla ja annamme heille jonkinlaisen tiekartan niistä asioista, joissa he voisivat olla päättävänä tahona. Mielestäni tämä on se tapa, jolla voimme saada aikaan edistystä. Emme ehkä kaiken muuttavaa edistystä, mutta näitä epävirallisia kokouksiahan käydään viime viikolla. Vilnassa oli vielä yksi epävirallinen kokous. Se on erittäin miellyttävää, mutta konkreettisia tuloksia ei ehkä valtavasti saada aikaan. Olisi hyvä, että näistä puolustusministereiden kokouksista sopimuksista tulisi jotakin hiukan rakenteellisempaa ja hiukan aikaansaavampaa. No. Me tulemme iltapäivällä keskustelemaan yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatalasta Cesarista ja sen operationaalisesta vaikutuksesta ja vaikutuksesta YTPP, niin meillä on useita mietintöjä, joihin tulemme antamaan lausuntomme hyvää ruokahalua ja näemme uudelleen.